Hyvät kollegat, aloitan kokouksen viimeisenä kesätaukoa. Petosten torjunta on tänä aamuna aiheena. Tervetuloa myös kollegoille kansallisista parlamenteista Länsi-Balkanilta. Olemme iloisia, että olette jälleen paikalla. Eilen meillä oli hyvin voimaperäinen keskustelu ja toivotan teidät tervetulleeksi kohdan 12 käsittelyyn. Komission ehdotuksen esittely Olafista ja Epposta. Taloudesta vastaava komission jäsen Oettinger on paikalla. Saatte heti puheenvuoron. Huomenta puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, jäsenet, arvoisat euroedustajat ja kontvaliokunnan jäsenet, hyvät Olaf-kollegat. Niin, kiitos tästä mahdollisuudesta olla täällä tänä aamuna ja esitellä teille ehdotuksemme Olaf-asetuksen muutokseksi. Nyt kun on kyseessä viimeisin parlamentaarinen velvollisuus herra Ailetilla, joka on pää, pääjohtaja, me Hän on ottanut eh, johtoroolin virkaa tekevänä pääjohtajana hyvin lyhyellä varoitusajalla. Hän lähtee ensi viikolla, sitten tulee vaihto ja sitten pääjohtaja itselle tulee korvaamaan hänet, mutta hyvin lyhyessä ajassa hän on tehnyt erinomaista työtä. myöskin ajatellen näitä teemoja ja niiden valmistelemista, jotka esittelen teille tänään, nimittäin Olaf-uudistus ja sitä koskevan asetuksen uudistus. Toiseksi haluan sanoa, että teidän puheenjohtaja ja esittelijä työasiakirja on mielestäni erittäin syvällinen työ, jossa ei ole minkäänlaista ristiriitaa meidän ehdotukseemme. Monia asioita on samoja, joita te ehdotatte. Periaatteessa ero on ennen kaikkea tavoitetason tiukkuudessa. Tai mitä neuvostolta voi odottaa. Ja myöhemmin kun olen sitten neuvostossa, niin käytän tilaisuutta hyväkseni, jotta kun ajatellaan Itävaltaa puheenjohtajavaltiona, niin pyydän ja kehotan heitä ottamaan yksi painopisteeksi meidän ehdotuksemme. On muitakin teemoja kaikella kunnioituksella ulkorajavalvontaa kohtaan, mutta että tätä ehdotusta vietäisiin eteenpäin ja nähtäisiin, että edistystä voidaan saada aikaan. Ja ottaa vielä muita ideoita tähän mukaan, koska meille on tärkeää se, että kun ajatellaan asetusehdotustamme, että päästään mahdollisimman pitkälle eh, vaaleihin mennessä, Euroopan vaaleihin mennessä ja teidän toimikautenne loppuun mennessä. Ja jos onnistuu, niin saataisiin myös päätökseen ainakin ensimmäinen käsittely tehtyä, koska kaikki osallistujat ja kun ajatellaan Eppon ja Olafin eh, tehtävien erottelua, niin siinä tarvitaan oikeusvarmuutta. Sitä tarvitaan myös sen kautta, että olisi vakaa Olafin kehitys ja myös Eppon kannalta heidän toimivaltuuksistaan valtuuksistaan täytyy saada mahdollisimman nopeasti selvyys, itse asiassa molemmille tärkeille toimielimille. Niin, että päästään hyvin matkaan saattamaan asia seuraavalle vuosikymmenelle. Kun olemme aloittaneet budjettivaliokunnan kanssa nyt neuvotella monivuotisesta rahoituskehyksestä ensi vuosikymmenellä, niin tässäkin näen tiiviin yhteyden näiden asioiden välillä. MF saa silloin luottamuksen tai voi sanoa, että mm, uusien ohjelmien kehitys vanhojen eteenpäin vieninen budjetin kehyksen sisällä on uskottavaa silloin, kun budjetin valvonta ja väärinkäytösten torjunta budjetin osalta tapahtuu suorituskykyisen Olafin ja Epon avustuksella. Ja siihen on olemassa myös sitten hyvät välineet ja toimivaltuudet. Sen vuoksi Olaf-asetuksen uudistus on periaatteessa myös panos siihen, että saamme aikaan vahvan suorituskykyisen eurooppalaisen budjetin seuraavalle vuosikymmenelle. 2017 tuli eh, direktiivi rikosoikeudellisesta torjunnasta petoksissa, niin kutsuttu PIF eh, direktiivi ja sitten myös asetus Euroopan syyttäjäviranomaisesta EPPO. Kaksi tärkeää kulmakiveä. Ja nyt ehdotuksemme Olaf-asetuksen muutokseksi täydentää näitä tärkeitä kehityssuuntauksia. Haluamme modernisoida Olafin toimintakehyksen ja se pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Miksi tarvitsemme nopeasti uudelleen työstettyn kehyksen Olafille? nopeasti, jotta voimme näyttää, että komissio ja myös Olaf ovat hyvin tietoisia siitä, että meidän ehdotuksessa me ei ole kaikki optimaalista. Ei, ei ole kaikkia korjauksia tehty. Olemme miettineet asiaa syvällisesti ja perusteellisesti. Ja myöskin edeltäjäni, edeltäjäni kanssa olen useita tunteja tästä äh, neuvotellut. Ja meillä on kaksivaiheinen prosessi päätetty nyt pieni uudistus, joka on pääasiassa palvelee sitä, mikä on tarpeen teknisessä ja oikeudellisessa mielessä sen jälkeen, kun Eppo on nyt syntymävaiheessaan, mutta sanomme tai lupaamme teille, että seuraavalla toimikaudella komissio viipymättä ja myöskin teidän työasiakirjanne perusteella lähtee tekemään uudempaa, suurempaa uudistamista – koska ilman aikaan liittyvää painetta 2020, 2021 niin tehdään nyt pieni nopea ratkaisu sopeuttamiseksi ja sitten suurempi ratkaisu ovat kaksi osaa tätä kokonaisuudistusta. Ensinnäkin Olafin toimintaa täytyy sopeuttaa, mm, Olafin toimintaa täytyy sopeuttaa EPPOon niin, että saadaan maksimaalinen synergia ja että ei synny epäselvyyttä operatiivisista tehtävistä. Tässä Olaf-asetuksen pitäisi tulla voimaan nimittäin ennen kuin EPPO joskus sitten 20-luvun puolivälissä alkaa operatiivisen toimintansa. Ja toiseksi Tarvitsemme myös tätä rakennuspalikkaa, jotta saadaan aika vahva ja suorituskykyinen Olaf-viranomainen, joka pystyy suojelemaan Euroopan EUn taloudellisen intressin suojelua niin, että on tehtävän erottelu Eppon kanssa ja että se voi täydentää sitä itsenäisesti. Sen vuoksi oikeudellisen kehyksen täytyy lähteä siitä, että me teemme arvioinnin, joka on myös on ollut taustalla hyvin tärkeänä asiakirjana. Ja kun ajatellaan näitä ehdotettuja ehdotuksia, niin ne täytyisi pystyä hyväksymään ennen kuin syyttäjäviranomainen aloittaa toimintansa. Nyt tästä ehdotuksen molemmasta osasta. Olaf Epo yhteistyö toisaalta ja sitten tehokkuuden lisääminen Olafissa ja sen tutkimuksissa yleensä. Olaf Eppo. Eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen perustamista pidämme historiallisena ja perustavanlaatuisena edistyksenä pikostaisen torjunnassa Euroopan tasolla. Kuitenkin Eppon perustamisen ei millään muotoa pidä heikentää Olafin roolia. Olafin toiminnassa ei pidä tulla mitään epävarmuutta suhteessa sen operatiivisiin toimivaltuuksiin. Olafin täytyy olla edelleen täysin toimintakykyinen. Ja Eppon äh, ra- rikosoikeudellinen ulottuvuus täydentää Olafia. Kaikissa jäsenvaltioissa Olaf toteuttaa myös tehtävänsä ja pitää sen suhteessa ei rikosoikeudellisiin sääntöjen vastauksiin kaikissa 27 jäsenvaltiossa kaikkialla, missä on sääntöjen vastaisuuksia, jotka eivät ole petoksia, se koskee näitä. Euroopan syyttäjäviranomainen on ei ole vastuussa hallinnollisista sääntöjen vastaisuuksista. Vuosi vuonna 2016 Noin 93 prosenttia kaikista ilmoitetusta sääntöjen vastaisuuksista olivat sellaisia, että niihin ei liittynyt petosta. Ei rikosoikeudellisia luonteeltaan. Ja taloudellinen kattavuus oli 2,6 miljardia euroa melkein kuitenkin. Toiseksi, kun ajatellaan Olafin tutkimuksia niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät osallistu Euroopan syyttäjäviranomaiseen, niin se pysyy muuttuvattomana, vesittämättömänä ja jatkaa niitä äh, vanhaan tapaan. Sitten kun ajatellaan riko, äh, rikosomaisia petoksia ja ajatellaan niitä jäsenvaltioita, jotka osallisivat EPPOon, niin Olafin ja Eppoon täytyy tehdä yhteistyötä, vahvistaa toisiaan ja tehdä tämän kunkin mandaatin kehyksessä, jotta voidaan modernisoida Olafin toimintaa tältä osin, niin meidän ehdotuksessamme on uusia sääntöjä eri avainalueille. Olemme ottaneet sääntöjä sen eteen, että tietojen vaihto tulee ydinosatekijäksi Olafin EPPO suhteissa. Olaf ja EPPO jakavat tietolähteitä ja täytyy tehdä yhteistyötä monilta osin, jotta voidaan saada aikaan parhaat mahdolliset tutkimukset. Se voi olla rikosoikeudellista, se voi olla hallinto-oikeudellista tai se voi olla molempia. Tässä panostamme molempien viranomaisten johtajien hyvään tahtoon. Ensimmäisenä vuosina täytyy sitten näkyä ja osoittautuu, että miten johdonmukaista ja yhteistyöhaluista työ tulee olemaan. Yksi tärkeä osatekijä tässä järjestelmässä on Olafin velvollisuus ilmoittaa tosiasioista Applelle välittömästi, joiden perusteella voidaan lähteä tekemään tutkimuksia. Minun vakamukseni mukaan Olafin pitäisi olla tärkein tietolähde Applelle tulevaisuudessa. Ehdotuksessa on uskoaksemme tasapainoinen suhde huolehdittu, jotta on velvoite antaa tietoja mahdollisimman nopeasti toisaalta ja sitten sen välillä, että tietyissä tapauksissa on Olafille välttämätöntä että sille tulevat tiedot varmennetaan ensin, jotta niiden johdonmukaisuus voidaan varmistaa. Eppon, Eppolle pitäisi lähettää tiedot mahdollisimman nopeasti, mutta Näiden tietojen täytyy olla tarpeeksi laadukkaita eikä perustua pelkästään huhuihin. Jotta pälkäistä työtä voidaan välttää ja, ja että samaan aikaan voidaan saada maksimaalinen täydentävyys aikaan, niin uudistuksessamme on myös sääntöjä, jotka koskevat Olafin toimintakykyisyyttä. erityinen painopiste Olafin tutkimuksissa osallistuvissa jäsenvaltioissa täytyy perustua siihen, että helpotetaan omaisuuserien takaisinperintää ja estetään sitten lisävahingot EUn taloudelle. Ehdotuksessa on sääntöjä siitä, miten kaksinkertaista työtä voidaan välttää ja miten voidaan sitten tehdä täydentäviä toimia, jos tarpeen. Esimerkiksi jos ajatellaan hallinto-oikeudellista takaisinperintää, niin sen täytyy tapahtua viipymättä. Jos on esimerkiksi riski vanhentumisesta tai että riskiin liittyvät sun määrät ovat hyvin suuria. Viimeinen tärkein osatekijä, tärkeä osatekijä EPPOon liittyen on Olafin tuki EPPOlle sen tutkimuksessa. Eli jos Eppo koputtaa äh, Olafin ovella ja pyytää virka-apua. EPPO-asetuksessa tämä on otettu selkeästi huomioon, eli EPPO-asetuksen sanamuoto on myös Olafin uudistusehdotuksessa. Näin Olaf saa mahdollisuuden sitten antaa EPPOlle operatiivista tukea ja analyyttistä tukea. Rova puheenjohtaja Kresle on ottanut esille näiden mandaattien eron ja hän painottaa, että molempien täytyy täydentää toisiaan. Tähän tarvitaan selkeitä sääntöjä. Me olemme tästä aikomuksesta täysin samaa mieltä. Ehm, riippumatta sitten Eppun ja Olafin yhteistyöstä niin Olafilla on edelleen itsenäinen mandaatti ja se täytyy tehtävänsä hoitaa edelleen itsenäisesti. Ja meidän ehdotuksemme pyrkii siihen, että varmistetaan se, että tämä tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti. Kattava Olafin oikeuskehyksen uudistaminen olisi tällä hetkellä liian aikaista, koska se nyt vai, vaikeuttaisi neuvotteluja ja liittyisi myös tähän lainsäädännölliseen prosessiin. Tiedän, hyvä puheenjohtaja, että te pitäisitte parempana kattavaa uudistamista. Komissiolla on kuitenkin muita osa-alueita kartoitettu, jossa uudistukset ovat järkeviä ja vaadittavia. Mutta niiden huomioittaminen olisi liian kunnianhimoista ja sen vuoksi tämä kaksivaiheinen lähestymistapa meiltä. Ensimmäisessä vaiheessa meillä on tiettyjä rajoitettuja uudistuksia päätettynä, jotka kuitenkin, jos ajatellaan Olafin tutkimusten tehokkaat, tehokkuutta, niin ne pystyvät lisäämään sitä jo nyt tehokkaasti. Olafin eh, toiminnan johdonmukaisuus koko uussa on myöskin huomattavassa roolissa. Meillä ei ole varaa siihen, että eurooppalainen asetuksen perusteella toteuttaisi tehtävänsä jäsenvaltiossa hyvin erilaisissa olosuhteissa. Ja nämä erot jäsenvaltion suhteen, että mikä rooli Olafilla on, niin myös ensimmäisessä vaiheessa haluamme harmonisoida sen parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten paikan päällä tapahtuvat tarkistus ja, tarjotukset ja valvonta ja niihin liittyvät uudistukset, ne ovat Olafin tärkein uudist- tutkimusinstrumentti. Me täsmennämme, että Olafin tutkimukset kaikissa jäsenvaltioissa täytyy tehdä yhtenäisellä tavalla. Tässä haluan huolehtia siitä, että on lisää selvyyttä myös sitä, että mitä tukea koordinointikeskukset antavat petoksen torjunnalle jäsenvaltiossa, mitä tukea Olafille, mitä kansallista tai alueellisten viranomaisten taholta täytyy tulla Olafille tukea. Ehdotuksellamme väli, täsmennetään niitä välineitä, joita Olafilla on ALV-petoksen torjunnassa käytössään. Tämäkin oli rouva Greslen työasiakirjassa tärkeällä sijalla. Haluan ottaa lyhyesti kantaa joihinkin ehdotuksiin vielä laajentaa näitä uudistuksia. Rova Gräslen työasiakirjassa puhutaan laajemmasta uudistuksesta menettelytavaan liittyvissä takeissa. Tiedän, että parlamentilla tämä intressi on ollut tärkeällä sijalla. Meillä olemme käyttäneet nyt tilaisuutta hyväksemme, jotta uudistamme paikan päälle liittyviin tarkistuksiin liittyviä sääntöjä, jotta menettelytavallisia takeita voidaan vahvistaa. Toisaalta meidän näkemyksemme mukaan emme tarvitse suurta uudistamista Olafin säännöissä menettelytavallisissa takeissa. Asetus 838 tekee yhteenvedon perusoikeudet EU:ssa, antaa niille oikeudellisen kohtuullisen kehyksen ja siihen liittyy myös menettelylliset, menettelylliset takeet. Jos ajatellaan sitä, että Olaf tekee hallinnollisia tutkimuksia, hallinnollisten toimivaltuuksien ja ei-rikosoikeudellisten toimivaltuuksien perusteella. Sitten ehdotus siitä, että oikeuskehyksen sirpaloitumiseen puututaan niin, että konsolisoidaan asetus 883 ja, mu- mu- ja muita asiaan liittyviä säännöksiä ja asetuksia. Se selkeitä viittauksia on koherenssiongelmiin eri OLAF-säädösten välillä. Ja toisessa vaiheessa alamme puuttua näihin että otamme painopisteeksi tämän harmonisoinnin ja konsolidoinnin. Täysimääräinen konsolidointi, joka, jota pidän tärkeänä ja toivottavana. Kuitenkin näissä aikaraameissa, joita meillä on eh, edes maaliskuun loppuun mennessä, niin ei onnistuisi ja sen vuoksi siitä tulee painopiste toisessa vaiheessa komission prosessissa. Tässä, kuten muissakin tapauksissa, Viittaatte aivan oikein siihen, että on parantamisen varaa. Me ehdotamme pragmaattista lähestymistapaa. Minun nähdäkseni tämä voidaan sovittaa yhteen sen kanssa, mitä te odotatte. Sitten lopuksi. Olafin täytyy olla Eppon kumppani, joka tekee tiivistä yhteistyötä. Ei mikään apuelin, vaan samalla tasolla oleva kumppani. Haluamme, että molemmille on selkeät yhteistyösäännöt ja että ne saadaan aikaan ennen kuin EPPO alkaa toimintansa. Sen vuoksi haluan vielä kerran puhua siitä, että neuvottelut pitäisi käydä pikaisesti. Haluan tehdä sen myös täällä ja hetken kuluttua tai jonkin ajan kuluttua sanon tämän saman neuvostossa. Luotan siihen, että voin luottaa teidän am- ammattitaitoiseen apuunne ja että käytämme tämän jäljellä olevan ajan siihen, että ensi vuoden alkupuolella saamme selkeyden Olafin toiminnasta vuoden 2020 jälkeen ja Eppon osalta 20 sitten myöhemmin. Vielen Dank, Herr Kommissar, für die Vorstellung der Kiitos komission jäsenet esittelitte oikeudellisen kehyksen mahdollisista yhteisistä näkemyksistä ja eroista ja puhuitte. Kiitän myös pääjohtaja herra Eilerts, komission jäsen kehuit ja tietysti se, jota kehutaan, niin ei aina kuule sitä, mutta hienoa, että olette paikalla. Tervetuloa myös pääjohtaja tai puheenjohtaja Mulder. Joissakin kohdin vastauksia teille komission jäsen. Nyt meillä mielestäni on mahdollisuus, kun ajatellaan mandaatteja sekä Eppolle, sen oppo on selvä, mutta myöskin Olafin toimivaltuuksia nyt sitten selvennetään. Nehän ovat hallinnolliset tutkimukset. Ei voi siis olla enää niin, että jos on mahdollisesti rikosoikeudellisia tapauksia, että Olaf käsittelee niitä hallinto- hallinto-oikeudellisilla valtuuksilla. Se on jo suuri ongelma, koska Tästä kautta tulee monenlaisia ongelmia. jotka liittyvät siihen, että varoitetaan mahdollisista tutkimuksista, on menettelytavallisista takeista ongelmia. Mielestäni nämä ongelmat täytyy erityisesti välttää, myöskin päällekkäinen työ Alfissa täytyy välttää. Ja kun ei se ole niin yksinkertaista, kun katsoo tätä komission ehdotusta. Ja kun Täytyy välttää myös se, että Olafilla ja Eppolla tulisi riitoja toimivaltuuksista keskenään pitkäaikaisesti. Meidän täytyy tehdä myös kaikki sen eteen, että Epposta tulee menestys. Se on hyvin mielenkiintoinen Euroopan tason rakennelma. Ensimmäinen elin, joka saa etsiä tapauksensa juttunsa itse, eikä niitä anneta jostain muualta, jos, jolla on myös valtuudet ja valta tehdä näin. Eli Epon täytyy tehdä mahdollisimman vahvaksi elimeksi. Minulla on myös oikeastaan se huoli siitä, jos EPPO ei toimi, jos sen toiminta jumittuu. Mutta sitten tämä jumi täytyy avata, eikä yritä sitten ra- rakentaa rinnakkaisia rakenteita, jotka vievät sitten osan määrärahoista. Olen valmis myös EPPOa käsittelemään ja huolehtimaan siitä, että se toimii niin kuin sen pitää toimia. Eli kysymys että miten muilla toimivaltuuksilla ohitetaan Eppu Jumi, niin mielestäni se ei ole ollenkaan hyödyksi. Eli perusperiaate pitää olla, että sitten kun Eppu on päättänyt jutun käsittelyn avata, niin sitten vain Eppon pyynnöstä Olafin pitäisi tehdä tutkimus. Tässä komission ehdotus Olafin uudistamisesta ei ole tarpeeksi johdonmukainen. Tässä odotamme vielä lisätyötä. Sitten komission ehdotuksessa on myöskin 10 päivän määräaika Eppolle vastata EPPOn tapauskäsittelyjärjestelmästä asiakäsittelyjärjestelmästä. Tietysti tämä kynnys toimii aika vaikeasti. Siinä ollut varmaa, että ehkä tässä pitäisi jotain vielä työstää tätä asiaa. Tästä varmasti vielä keskustellaan. Ja uskomme myös, että jos ajatellaan automaattista ja säännöllistä ristiintarkastusmekanismia, niin sitä tarvitaan asioissa täydentävät tutkimukset ja raportointi. Meillä on sitten rinnakkaistutkimuksia vastaan Olafilla 4,30 päivän määräaika ilmoittaa tästä ja tässä Eppo joutuu rooliin, jota sillä ei meidän mielestä pitäisi olla. Eppo pakotetaan sitten perustelemaan tämä ristiriita näissä tutkinnoissa. Meidän mielestämme olisi päinvastoin, että Olaf Olafin täytyy saada Eppolta kirjallinen lupa tehdä rinnakkaisia tutkimuksia. Ja tämä aika poistetaan ainakin, pidennetään jonkun verran, koska 30 päivää Olafin tutkimuksille on, siinä on ollut hyvin kunnianhimoisia äh, äh, asioita aiemmin se, mitä Olaf ei pysty tekemään, niin sitten ei pitäisi rasittaa sitä tällä aikamäärällä leppoakaan siinä, millä se sitten on ehdotus päästä tilitietoihin, pääsy tilitietoihin, tässä mennään kovin pitkälle, ja sitä vielä täytyy tarkastella hyvin läheisesti myös oikeudellisen lausunnon mahdollisesti kerää, että mitä he ovat siitä mieltä. Jos sitten ajatellaan hallinnollisia tutkimuksia ja hallinnollisten tutkimusmahdollisuuden liittämistä jäsenvaltioissa, niin se täytyy tyystää vielä paljon selvemmäksi. Sen vuoksi tietojen saaminen joka jäsenvaltioilla on, sitä täytyy parantaa, saada jäsenvaltioiden hallussa olevia tietoja. Myöskin tietojen saaminen ilman ennakkoilmoitusta ja hyvin nopeasti, se on edelleen heikko kohta nykyisessä asetuksessa, on uudistaminen tarpeen. Olen käsitellyt jo aiempaa Olaf-uudistusta, se kesti seitsemän vuotta Eli kun eh, minulla ei ole mitään illuusioita sitten, että tuleeko meiltä nyt sitten enemmän tai vähemmän kuin 300 tarkistusta, niin menikö sen vuoksi hitaasti, ei se menee niin hitaasti sen vuoksi, kun neuvosto tekee hitaasti työtä. Ja sitten kun ajatellaan niitä asioita, joita Brysselissä tapahtuu, niin se ei neuvostoja, neuvostoja kiinnostaa ollenkaan päivästä kuin meillä. Heitä kiinnostaa vain se, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu valvontakomitean kritiikin haluamme tarttua. Se on puhunut muun muassa avoimuuden puutteesta ja että menettelytavalliset takeet mahdollisesti rajoittavat toimintaa. Tietojen täytyy mennä viipymättä Eppolle sitten, kun heti, tunnistetaan, heti kun tunnistetaan mahdollinen rikosoikeudellinen relevanssi. myöskin PIF-direktiiviä ajatellen tästä voi tulla ongelma. Ja sen vuoksi kysymys, että miten nämä kynnysarvot, miten niitä täytyy kohdella tulevaisuudessa. EPO-asetuksesta mielestäni on selvää, että äh, jos en ole jäsenvaltioiden halussa ole, viranomaisten halussa olemia tietoja, eli samat ongelmat tulevat sitten, mitä, siihen, mitä komissio ja sen teemme niiden kaikkien tapausten kanssa, rikosoikeudellisten tapausten kanssa, jotka ovat kynnysarvojen alapuolella EPOssa. Sitten meillä on kriteerit tutkimuksen aloittamiselle. Siinä on ongelmia, jotka vaarantavat oikeusvarmuuden. Tähänkin valvontakomitea on viitannut ja uskomme, että täytyy luoda sellaiset mekanismit, jotka estävät sen, että pääjohtaja väärinkäyttää harkintavaransa tai joutuu ulkopuolisen painostuksen kohteeksi. Sen vuoksi olisimme kiitollisia, jos valvontakomitea ottaisi joitakin Olaf-tapauksia käsittelynsä, eli merkiksi komission jäseniin kohdistuvia tapauksia. Meitä jo kiinnostaisi, että mitä niille tapahtuu. Koko Bryssel siitä puhuu. Eli olisi jo kyllä tärkeää, jos ajatellaan kysymystä, että milloin tutkimus aloitetaan, että olisi tiedotusvelvollisuus myös valvontakomitealle Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jossa johtaja päättää tutkimuksen aloittamisesta. sellaisesta tapauksesta on nyt tutkimuksia valintakomitealla ja odotamme tuloksia. Kansalliset viranomaiset, jotka eivät saa tai pysty tai halua käyttämään Olafin liittyviä tietoja, Olafilta saamiaan tietoja, niin tähän ei pidä ylen katsoa sitä, että nyt pitäisi käyttää tilaisuus hyväksi, että kun EPPO perustetaan ja sillä on rikosoikeudellista asiantuntijuutta tulevaisuudessa, nämä ongelmat voidaan sitä kautta poistaa ja että Olafin hallinnollisoikeudellisia vastu- valtuuksia tiukennetaan. Minua nyt huolestuttaa, kun en ole nähnyt selvitystä hallinnollisesta tutkimuksesta jäsenvaltiossa ja mitä niillä voidaan tehdä ja mitä niillä ei voida tehdä. Ainakin me, meillä niitä ei ole. Jos niitä olisi, niin olisin kiitollinen, jos tällaisia selvityksiä annettaisiin käyttöön, koska sitten kun näitä ollaan Olafin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, niin se voitaisiin tehdä paremmin. Olafia olen 14 vuoden ajan seurannut anteeksi 40 vuoden ajan. Ja yhdessä asiassa tulee mutta uskon, että kun ajatellaan näitä puutteita, jotka nähdään, niin niitä todellakin puuttua. Ja nyt tämä mahdollisuus puuttua näihin ongelmiin, niin se ei saa mennä nyt ohi. Haluaisimme, että Olaf käyttää hyväkseen EPPON perustamista, jotta näitä takaisinperimisvaltuuksia vahvistetaan Nämä recovery-luvut ovat kovasti kasvaneet, en vielä tiedä. Riippuuko se siitä, mitä Olaf on suositellut, mutta itse takaisinperinnät ovat pienentyneet. Eli toimeenpano on dramaattisessa tilassa. Tässä vähän teillekin komission jäsen äh, mietittävä, että miksi me emme onnistu siitä, että rahoja voitaisiin takaperia, jota äh, Olaf suosittelee. Unkarin, Unkarin mietintöä olemme tarkastelleet ja siis ei tätä viimeisintä, sen laatu, no onnittelut siitä. Mutta komissiolle ei ole onnistunut saada yhtäkään euroa Unkarista takaisin perittyä rakennerahastoista. Ja voin vain sanoa, että kun ajatellaan näitä monia Olaf-tapauksia, joita meillä tähän mennessä on ollut, niin tässä on perustavanlaatuinen ongelma. Ja tähänkin ongelmaan pitäisi mielestäni tarttua. Eli hallinnolliset, äh, hallinnollisoikeudelliset oikeudet ovat heikko kohta. En ole varma, että äh, voidaanko odottaa 2020 tätä toista vaihetta uudistuksesta, pitäisikö odottaa niiden kanssa Minulla ei ole hyvää tunnetta siitä, jos ajattelen niitä ihmisiä, jotka ovat minun valittaneet, että kyllä nyt täytyy odottaa vielä kolme vuotta tai neljä vuotta. Sen vuoksi tämä teema on sydäntä lähelläni ja sydäntäni lähellä ja kyllä tätä täytyy edelleen työstää mielestäni. Toivottavasti neuvosto myös tarttuu tähän kysymykseen. Toisaalta kun olen nähnyt neuvoston kanssa keskustelua, tätä on ettei niitä ollenkaan kiinnostanut. Haluan tietysti myös varmistaa, että valvontakomitea sitten saa edelleen pääsyn Olafin loppukertomuksiin, jotka annetaan myös jäsenvaltioviranomaisille. Meillä on muistossa tämä viime vuosien teatteri ja sitä me emme halua lähteä enää tällaiseen mukaan. Perusoikeudet, tavalliset takeet, Fundamental Rights ja Procedural Guarantees, tätä on komissio ehdottanut myöskin valvontakomitea. Vaihtoehtoisesti sitten valvontakomitean kompetenssia voitaisiin vahvistaa ja lisätä valvontakomitean henkilökuntaa. 203 ehdotusta on tullut komissiolta, mutta se on tietysti ollut hyvin vaikea ongelma. Voidaanko se tällä kertaa ratkaista, en sitä tiedä, mutta ainakin yrittäisin sitä tehdä nyt. Oikeusperustan sirvaloituminen on edelleen ongelma. On monia päätöksiä, toimielinten välisiä sopimuksia, sisäisiä ohjeita, ainakin kolme perusoikeutta, mitä tulee työn, työhön jäsenvaltioissa. Uusi komission ehdotus ei käsittele näitä ongelmia. Päinvastoin EPPO-asetuksessa tulee uusi oikeusperusta lisäksi, eli ongelma kärjistyy vielä. Sen vuoksi uskon, että kysymys tästä sirpaloitumisesta täytyy ainakin yrittää integroida sääntöjä ja ohjeita kollega Ajala Senderhan teki tästä tarkistusehdotuksia näihin käsikirjoihin jo viime kerralla. Niitä ehdottaisi jälleen kerran, koska uskomme, että menettelyt tavallisten oikeusten kannalta. Se olisi hyvin tärkeää. Pahoittelen, olen puhunut kovin pitkään komissioon ja sen täytyy mennä vielä neuvostoon. Ja nyt haluaisin antaa varjoesittelijänä puheenvuoron kollega Koonille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Des Kommissionsvorschlags und ähm, Ihre Ausführungen dazu, die ich ähm, an einem Punkt unterstützen möchte, in dem Fall, dass wir tatsächlich darauf achten sollten, dass wir hier einen vernünftigen Zeit... Pitäisi todellakin huolehtia siitä, että saadaan järkevä aikataulu työlle, niin että kun Eppon täytyy vuoden 2020 jälkeen työnsä aloittaa, että sitten voidaan tehdä se tehokkaasti ja oikeusvarmasti. Sitten puheenjohtajan käsittelemät ongelmat näin tietysti myös, mutta uskon, että jos on kiistanalaisia muutoksia, ja täytyy miettiä, että tässä vaiheessa pitäisikö kaikissa kohdissa panostaa niihin vai todellakin tehdä kahdessa vaiheessa, niin kuin komissio ehdottaa, niin että EPPO todellakin voi järkevästi tehdä työtään. Kernaasti toivottaisin erityisesti tervetulleeksi sen, että mitä on ehdotettu ALV-asiassa komission puolelta – että tässä päästään parempaan eurooppalaiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Ja tässä komission jäsentä pyytäisin, että hän puhuisi vielä tänään tästä neuvostossa, koska todellakin valmius jäsenvaltioiden puoleltahan on selkeästi sellaista, jossa on toimomisen varaa, jos ajatellaan Olafin tietoja, että käsitellään, menetellään, menetellään niiden kanssa niin, että saadaan menestystä aikaan. Ja mitä tulee sitten määrärahojen takaisinperimiseen, niin todellakin täytyy lähettää viestiä siitä, että siinä näemme selkeä parantamisen varaa. Tässä yhteydessä minulla olisi muutamia kysymyksiä. Kysymys teille puheenjohtaja, miten näette tämän aikataulun, jos todellakin nyt haluamme laajempaa kattavuutta näille muutoksille ja sitten teille komission jäsen, jos todellakin haluamme 2020 mennessä saamaan Eppoon matkaan että se voi järkevästi tehdä työtä, niin milloin sitten saisimme, tai milloin tässä pitäisi parlamentaarisessa keskustelussa päättää tästä tekstistä, ja sitten konkreettisesti se, miten minä ja Olaf Eppon yhteistyön kuvittelisin, ja miten voisin sen kuvitella kansallisten tutkintaviranomaisten kanssa koska Applehan ei ole mitään syvällistä tai se ei ole mikään syvällinen tutkinta, eli niin kuin kuvittelisimme, kun olemme menettelyssä, jossa jäsenvaltiot ovat mukana, jotka sekä EPPOssa ovat osa, osallisina ja sitten on niitä, jotka eivät osallistu EPPOon. Miten tässä voidaan saada oikeusvarmuutta aikaan tutkimuksiin loppujen lopuksi? Olisin vastauksesta hyvin kiitollinen ja olen kovin iloinen yhteistyöstä kanssanne. Kollegi Klintz, bitte. Kollega Klintz. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Olaf-asetuksen uudistus niin anteeksi, on nope- kivästi tarpeen. Se antaa mahdollisuuksia ja riskejä. Minun mielestäni on niin, että jos ajatellaan kansalaista, niin hänellä on vain niukka ymmärrys Olafin työstä – ja että sen vuoksi sehän ei tarkasti tiedäkään, että Olaf on vastuussa hallinnollisista sääntöjen vastaisuuksista, että sen vuoksi hän on usein pettynyt. Ja tämän asetuksen uudistaminen antaa nyt mahdollisuuden siihen, että tehdään kansalaisille selväksi, että mikä tehtävänanto on, miksi Eppo otetaan tähän mukaan ja mitä näiltä molemmilta on tulevaisuudessa odotettavissa. Sen vuoksi on tärkeää, ettei pelkästään uudisteta asennusta, vaan yhtä tärkeää on se, että saadaan hyvin vahva kommunikaatioprosessi aikaan ja kohdan, että me tiedämme, että Euroopassa on nyt koko joukko suuria ongelmia ja että jos ajatellaan eurooppalaista hanketta, niin se ei etene todellakaan niin kuin me toivoisimme kaikki. Ja että voitaisiin varmistaa, että kansalaisille ei tule nyt vielä lisää pettymyksiä, niin täytyy tehdä ihan selväksi, että mitä on odotettavissa ja mitä ehkä ei onnistu se, mitä, mikä hämmentää kansalaisia tai on hämmentänyt tähän asti, on se, että he ovat ole voineet tehdä sitä eroa, että Olaf ei ole mikään syyttäjäviranomainen. Ja sen vuoksi kansalaiset, jos tulee jotain sääntöjen vastaisuuksia tai jopa johon kuuluvat rikollisesta toiminnasta, niin he ymmärrät, että miksi mitään konkreettista ei tapahdu. Ja tässä on to- kipeästi tarpeen, että huolehditaan selventämisestä. Jos sitten ajatellaan näitä tavoitteita, jotka liitetään tähän uudistamiseen, ne ovat selkeitä, niissä ei ole mitään huomattamista. Se, että on kaksivaiheinen lähestymistapa, niin kun otetaan huomioon se, että tämä toimikausi nyt noin vuoden päästä loppuu, niin se näyttää järkeltä siinä mielessä, mutta ratkaisevaa on se, että nyt jo tiedetään suhteellisen hyvin, että mihin tie loppujen lopuksi käy. Ja siihen liittyen kysymys. Tällä hetkellä näyttää kaikki siltä, että jos tämä on selvä, niin Olaf pidetään yhteenveroisena kumppanina samalla tasolla niin kuin tuo komissio sen sanoi. Ja sitten Eppo tulee tähän uutena. Ja mahdollisesti sitten, jos ajatellaan kansalaiset, jos ei hyvin viestitä, jos ei tehdä selväksi niiden tehtäviä, niin kansalaiset ajattelevat, että jälleen uusi viranomainen, että Brysselissä siellä tarpeeksi tehtävää vielä taas uusi viranomainen, eikä tiedä, mitä sitten siltä on odotettavissa tai mitä siltä voi odottaa. Sen vuoksi tässä on ratkaisevaa se, että tehdään selväksi, että kyse ei ole uudesta viranomaisesta uusien tehtävien kerran, vaan se on jotain sellaista, jota todellakin tarvitaan kipeästi, mutta sitten jäsenvaltioiden täytyy olla tässä mukana. Ja sen vuoksi minulle tulee esiin kysymys, että jos ajatellaan pitkäaikaväliä, ja tätä toista vaihetta. Tarvitaanko todellakin näitä kahta vaihetta, Olaf ja Eppo, tai kahta toim- elintä Olaf Eppo, vai pitäisikö tehdä työtä sen eteen, että Olaf ja Eppo viedään yhteen? Meillä on useissa jäsenvaltioissa korruption torjunta ja syyttäjäviranomaisia yhdessä paikassa, jotka käsittelevät sekä hallinnollisia eh, sääntöjen vastaisuuksia sekä rikosoikeudellista rikosten torjuntaa hoitaa. Ja Saksassa on esimerkiksi syyttäjäviranomainen, jo- jolla on tällainen tehtävänanto. Kansalaisen kannalta se ei ole ymmärrettävää, että Olaf tekee tutkimuksia, mutta lopussa sitten suhteellisen vähän siitä on tuloksena. Kansalaiset eivät ymmärrä sitä että on näitä takaisinperintävaatimuksia rahoille, jotka on maksettu, mutta oikeasti niitä ei saada takaisin. Jos tätä ei muuteta, niin sitten tätä turhautumista kansalaisten keskuudessa ei vähennetä, vaan lisätään mahdollisesti. Ja sitten pelataan populistien pussiin, jota tätä hyvin her- herkästi hyödyntävät, jotta sitten laittavat kapuloita eurooppalaisen hankkeen rattaisiin mahdollisesti tässä uudistuksessa pystytään vaikuttamaan asioihin positiivisesti, mutta sitten täytyy todellakin toimia, täytyy todellakin varmistaa, että jos ajatellaan yksilön oikeuksia näissä kaikissa prosesseissa, niin ne otetaan asianmukaisesti huomioon. Ja tässä täytyy ottaa huomioon, että tietysti tässä on hyviä aikomuksia näissä uudistuksissa, mutta sitten, että yksilön oikeudet tulisivat arennetuksi, näin ei saa tapahtua. Aikataulun osalta kaikki on varmaankin sanottu kun kuulen, että mitä puheenjohtaja täällä sanoo tästä ajankulumisesta 14 vuotta ja niin edelleen, minä olen tässä valiokunnassa ollut vuoden alusta asti, niin tietysti hiukset tässä harmaantuvat, toivon vain, että paremmin menee tulevaisuudessa. Mutta vielä kerran, tärkeää, järkevää, positiivista tämä kaikki, mutta tässä on riskejä ja mahdollisuuksia, niitä on molempia tässä, eikä pidä unohtaa, että jos tätä ei tehdä hyvin, niin mieluumminkin myötävaikutamme siihen, että turhautuminen lisääntyy kansalaisten keskuudessa. Esittelyn jälkeen vielä kaksi kollegaa. Pyydän, että puheaika olisi kaksi minuuttia. Kollega Ajala, Ajala olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää alustuksesta erinomaista työntä tässä äh, tulee mieleen äh, kaikki nämä aiheet, jotka ovat tulleet esiin tässä valiokunnassa jo aikaisemmin. Olen tietenkin samaa mieltä näistä huolista, että nyt ei käytetä tarpeeksi hyvin hyödyksi tätä äh, tilannetta, kun pitäisi vahvistaa mahdollisuuksia silloin, kun tosiaan perustetaan syyttäjän virasto – Niinpä minä halusin, että herra Oettinger, ähm, äh, hänelle haluaisin huomauttaa, että komission pitäisi miettiä, mikä on hierarkia näiden kahden viraston välillä. Muussa tapauksessa meille tulee harmaita alueita, joilla kukaan ei tiedä, mitä tehdään ja kuka tekee mitä. Mm, ja sitten joudutaan tilanteeseen, jossa asioita ei hoidakaan kukaan. Joten minun mielestäni olisi parempi, että vahvistaisimme ja parantaisimme hallinnollisia tehtäviä, selkeyttäisimme niitä, jotka tulevat Olafin piiriin. Ja sitten tietenkin tämä hierarkia pitäisi tulla aivan selväksi, muuten syntyy harmaita alueita. Aivan kuten esittelijä tässä sanoi, on myös menettelytakeet ja niiden ongelma tässä äh, pitää olla selkeä oikeusperusta, jotta ei tule mitään sivuhyppyä siinä ja äh, siinä Olafin äh, riippumattomuus on tosiaan olennainen kysymys ja pyytäisinkin näistä menettelytakeista, että vahvistaisimme ja parantaisimme valvontakomitean mahdollisuuksia. Varmasti kuulemme lisää Mulderilta eh, hänen ajatuksistaan. Varmasti voisimme toimia niin, että valvontakomitea eh, myös sitä voisimme vahvistaa, jotta se, soi, jotta se voisi sitten eh, taata menettelytakeet. Kiitos. Isala Franka. Sitten Sala Frank, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin vain, että me olemme eh, hyvin eh, monimutkaisessa aiheessa eh, tämä syyttäjän viraston perustaminen auttaa meitä siinä, että voimme selkeyttää oikeusperusta virasto ja Olafin osalta myös. Ja tämä on todellakin hyvä äh, tilanne, joka auttaa meitä äh, selkeyttämään äh, ongelmia ja ratkaisemaan niitä. Ja on tärkeää tietää, minkä, minkä luonteen haluamme antaa Olafille tämän me haluamme eh, itsenäisen eh, viraston, joka hoitaa hallinnollisia eh, tehtäviä ja sitä varten meidän täytyy antaa myös rahoitus vai onko Olaf sitten viraston liitännäinen, jos nyt puhutaan sisäisistä tutkimuksista ja ulkoisista tutkimuksista, yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa ja menettelytakeet pitää löytää tässä menettelyssä niihin myös ratkaisu. Minun mielestäni tässä työasiakirjassa käsitellään kaikkia näitä näkökohtia, joista meidänkin pitää antaa kantamme, koska olemme lainsäätäjiä. Ja tässä meillä on mahdollisuus nyt järjestää ja tehdä selkeys tässä toimivaltuuksien kentässä ja nyt ei pidä nyt toistaa sitä äh, taistelua toimivaltuuksista, joka vallitsee jo monella alalla. Meidän pitäisi tehdä erittäin selväksi, miten nämä äh, eri virastot palvelevat, äh, jotta tässä suojellaan myös Euroopan unionin taloudellisia etuja jossakin vaiheessa meidän pitää myös asemoitua tässä asiassa suhteessa komissioon ja siitä keskustelemme tietenkin jatkossakin, kun puhutaan näistä virastoista. Kiitoksia. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat jäsenet, kiitos kovasti. Tämä oli hyvin asiallinen ja ymmärrettäviä nämä puheenvuorot, ehdotuksia ja odotuksia. Kompetenssin rajoittamiskysymyksessä täytyy todellakin tarkistaa, että miten epäselvyydet ja riidat toimivaltuuksista vältetään tulevaisuudessa. Ja on selvää, että Eppon osalta tullaan sellaiselle alust, alueelle, nimittäin kansallinen, alueellinen, paikallinen taso, jota ei ajateltu EUta perustettaessa. EU perustettiin niin, että oli komissiosta, mihin parlamentti, tietysti neuvosto. Mutta se, miten sitten eurooppalaiset viranomaiset toimivat, niin se ei ollut esillä. Sen vuoksi Suorat tuet oli selvä budjetissa, mitä viljelijä saa, ja sitten kohesiopolitiikka, jossa oli yhteishallinto. Olemme sopineet niin, että maksaminen oli ministeriöiden, alueellisten viranomaisten, paikallisviranomaisten äh, asia. Me olemme sitä ulkopuolella. Siis parempi maksu taho sihteeristä. Sen vuoksi jäsenvaltiot haluavat direktiiviä ja asetusta. Heillä on pelivaraa. Miten toteuttavat? Ja asetukset ovat leimanneet viime vuosia eurooppalaisessa oikeudessa ja kasvamassa määrin niin, että toimeenpanossa myös EU on enemmän mukana. Ja modernissa budjeteissa, ohjelmissa, niissä on suora hallinnointi, verkkojen Eurooppa-väline. Siinä me päätämme painopisteet. Onko se Rail Baltica tai Firman vai Breno Basistunneli. Me päätämme. Junckerin suunnitelmassa me teemme tämän. Eli se tarkoittaa, että viime vuosina olemme saavuttaneet sen, että EU on lähempänä näitä hankkeita, lähempänä edunsaajia. Tähän asti sääntöjen vastaisuuksien torjunnassa ja petoksissa kun oli kyse Brysselin ulkopuolisesta hankkeesta, niin olemme täysin riippuvaisia siitä, että kansalliset ja alueelliset viranomaiset tekevät rakentavaa yhteistyötä sisäisesti meidän viranomaistemme keskuudessa. Silloin elämän vestus ja siellä oli väärinkäytöksiä, mutta jos on kyse siitä, että jos ajatellaan rahojen, määrärahojenkin väärinkäyttöä tutkimushankkeissa ulkopuolella, kohesiopolitiikassa ulkopuolella, jos niitä tarkistetaan infratio, infrahankkeissa ulkopuolella, niin silloin oli tärkeää paikan päällä viranomaisten äh, rakentava yhteistyö, myös syyttäjäviranomaisten takaisinperinnän vuoksi. Sen vuoksi ihan oikein valitatte siitä, että 28 jäsenvaltiota ja 280 aluetta eivät ole samalla laatutasolla ja osoite samaa rakentavaa yhteistyötä. Mutta ei sellaista ole missään. Jos on 28, 280, eivät ne kaikki ole samanlaisia. Jotkut ovat jossain parempia, toiset jossain muussa parempia. Mutta eivät kaikki ole aina kaikessa parempia. No, täällä taisi olla vain Saksan puheenvuoroja kahta espanjalaista lukuun ottamatta, mutta äh, kehotan välttämään saksalaista ylimielisyyttä. On osoittautunut, että ei se ole hyväksi. Eli toisaalta täytyy tunnustaa, tunnistaa, että on uusia jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat muutaman vuoden vielä jatkokehityksessään jos ajatellaan sellaista hallintokompetenssia, joka vastaa meidän avoimia demokraattisia pelisääntöjämme. Osittain myös vanhat jäsenvaltiot ovat olleet rakentavia, jopa vihamielisiä mahdollisten väärinkäytösten paljastamisessa. Siitä huolimatta filosofiassamme panostamme yhteistyöhön Eppon ja Olafin välillä. Ja sen vuoksi ei niin, että olisi sataprosenttinen ero niiden välillä. Voisi olla hyväksi tämä verkostoituminen, mutta käytännön se täytyy osoittaa. Olafin pääjohtajan, syyttäjän, se täytyy osoittaa ja operatiivisten yksiköiden se täytyy osoittaa. Sen vuoksi haluan se, että kernaasti tai seuraajani komissio kahden, kolmen vuoden jälkeen kernaasti katsoisi, että miten toiminta on osoittautunut toimivaksi. Onko sitten ero, suurempi erottelu tarpeen vai onko joustava yhteistyö osoittautunut hyväksi? Sitten harmaat alueet, pälkkäisyydet, niitä on kaikkialla. Pääosastojen välillä on ihan tarpeeksi harpaita alueita komissiossa. On menettelyjä. Jos digitaaliasioista vastaava komission toimii nopeammin kuin joku muu tai toisinpäin, niin sitten digitaalitalous on sitten käsitellään siellä ja täällä. Ehkä parlamentaissakin. Olen kokenut monia sisäisiä keskusteluja, jos komission laintasäännön ehdotus tulee. Mikä on asiasta vastaava valiokunta ja mikä ei? tämä oikeusasioiden valiokunta vai tilintarkastusvaliokunta ihan konkreettisesti? Teollisuusvaliokunta tämän tekee vai ympäristövaliokunta joka tekee? Nämäkin ovat avoimia kysymyksiä usein. Me, meillä kaikilla on kokemusta maailmasta. Jos ajatellaan tulevia kompetenssikysymyksiä, 20, 23, 22, 25 voivat tulla. Ei niitä millään artikla voi sulkea pois sataprosenttisesti. Eli Täytyy luottaa molempien elinten rakentavaan yhteistyöhön, yhteistyöhalukkuuteen. Pitäisi asettaa etusillä yhteistyö ja sen sijaan, tai sen, ja mahdollistaa tämä tehtävien erottelu siitä huolimatta. Salkussani on kyse e, Olafin vakauttamisesta. Epon ei pidä uhata Olafia. Ei henkilökunta mielessä. Virkojen jakamisessa sitä täytyy saada aikaan. Oikeudenmukainen paketti, se on sillä ratkaistavissa. Ei myöskään rahoitusperustassa, ei myöskään oikeudellisessa mielessä, eikä myöskään asiantuntemusmielessä. Jos ajatellaan tätä uudistamista, niin EPPO-asetusta emme enää muuta. Eli EPO-asetus äh, pitäisi ottaa uutena niin kuin se on, heikkouksineen. Niitä on muutamia sitten vahvuuksineen. Haluaisin pyytää teitä, kun ajatellaan sitä, että uusi pääjohtaja tulee ja on nähty, miten virkaa tekevä Direct General on tehnyt hyvää työtä. Antakaa Olafin pääjohtajalle myös tarpeeksi harkintavaltaa pelivaraa. Mihin tapauksiin hän tarttuu, mihin ei miten pitkälle tutkimuksia tehdään tapauksissa, mitkä tulokset sekä valvonnassa ja myöskin, mutta myöskin tietysti Olafin pääjohtajan valvonta on tärkeää, mutta hänen pitäisi olla pääjohtaja, eikä mikään pääsihteeri. Periaatteessa Eppon ja Olafin välillä, jos ajatellaan iskusanoja, rikosoikeus ja sitten omaisu, omaisuuserien suoja taloudellisen intressin suoja. On kaksi tavoitetta. Riskoisoikeus on Eppolla, omaisuuserien suoja, taloudellisen intressin suoja on osoitettu Olafille. Kritisoitte sitä, että takaisinperintää on liian vähän. Se, mitä Olaf teille raportoi, niin sen mukaan sillä on esityö tehtävänä ja se tekee suosituksia. Takaisin perintä paikan päällä ei ole Olafin asiaa. Se ei ole mikään oikeusviranomainen. Sitten asiasta vastaavat pääosastot tekevät. He voivat sitten tarkistaa, onko nämä takaisinperintästeet täällä suuremmat tai pienemmät. rjd ja D-pääosasto, regiopääosasto, Batch-pääosasto ovat sitten Olafin suositusten ja raporttien perusteella vastuussa takaisinperinteestä, mikä sitten näkyy tässä ero reitissä? ja josta sitten voidaan nämä virheasteet nähdä. 30 päivän määräajasta puhuitte. 30 päivän jälkeen Eppon pitää ilmoittaa, että tähän haluamme puuttua. Mutta myöskin myöhemmässä vaiheessa se voi oikaista näitä Eppon ja Olafin välisiä työsuhteita. Eli määräaika ensimmäiselle perustelulle äh, suunnan valinnalle, mutta ei mikään äh, lopullinen määräaika. Sitten on muita myöhemmin menettelytapaan liittyviä päätöksiä, ne ovat aina mahdollisia sen jälkeen. Kahta asiaa ehdottaisin loppuun. Jos ajatellaan, että toimikautenne loppua. Te sitten luettelon äh, reformitarpeesta, puutteista. Sanotte meille, että komissio velvoittaa määräaikaan X mennessä, sanotaan nyt vuoden päästä, sitten kun uusi komissio alkaa työnsä, niin lähtemään tähän toiseen vaiheeseen, esittelemään toisen, uudistus, toisen vaiheen uudistusehdotuksen, ja sitten kyllä tai ei, tai muutettuna, ottaa teidän puutellistanne huomioon, työstää sitä. Otettaisiin se jo nyt vastaan ja otettaisiin huomioon se. Ja toiseksi, yhden oikeusperustan teema. Sitä ei nyt saada aikaan, mutta ainakin voitte tarjota sitä, että jos ajatellaan sekä digitaalista muotoa että paperia, että esitätte sellaisen asiakirjan, jossa kaikki kohdat, asetukset, säännökset, jotka koskevat Olafia ja petostorjuntaa, ovat kattavasti koottu yhteen eräänlainen petosten torjunnan käsikirja. Sitä voitaisiin sitten rinnakkain ensi vuoden alkuun mennessä työstää. Kiitos. Kiitos komissio siitä, että teidän täytyy lähteä, mutta nyt muutama asia täytyy sanoa. Kollega Kroonin kysymys. Aikataulu. Aikataulu ei muutu siitä, että ollaan vähän kunnianhimoisempia, ihan päinvastoin. Aikaan liittyvä paine, joka EPPO-asetuksesta tulee, on suuri mahdollisuus. Se on ainoa mahdollisuus, joka meillä on todellakin muutama asia pystyä sopimaan neuvoston kanssa. Tämä kaksivaiheinen lähestymistapa epäonnistuu neuvostossa viimeisin Olaf-asetus uudistusneuvostossa kanssa se kesti seitsemän vuotta. Viisi vuotta ehdotettiin yhdessä, eikä se ollut meidän vika. Siis voi vain sanoa. Kun aikaan liittyy nyt paine, joka onneksi on, se täytyy hyödyntää. Nyt on paljon liikettä olemassa ja on myös mahdollisuus sitten perustavanlaatuiset puutteet poistaa, johon komissio ei ole puuttunut tässä ei kaikkea voida tehdä, ei sekään onnistu, emme ole siihen myöskään tarpeeksi valmistautuneita. Tässä on hyvin kiperiä oikeuskysymyksiä, mutta muutama asia kyllä täytyy pystyä ratkaisemaan. Minäkin pahoittelen sitä, että täällä vain saksalaiset osoittavat, olen espanjalaisille kollegoille kiitollinen kysymys sitten että kuka täällä viimeisen työpäivänä, niin minun mukana näyttää olevan kaikki samaa aina. En tiedä, liittyykö se tämä jotenkin ylimielisyyteen, hölmöyteen vai mihin se liittyy. Ehkä vähän kaikkea yhdessä, mutta haluaisin vain sanoa, tämä kompetenssipelkkäisyyksien poistaminen kannattaa, koska tietysti niitä on kaikkialla. Ja miten sitten komissiossa kuluu aikaa näiden päällekkäisyyksien kanssa meillä parlamentissa? Jos niitä ei poista, niin sitten jälkeenpäin niitä täytyy ratkaista hyvin hankalalla tavalla, vaivalloisesti. Mutta ne täytyy ratkaista joka tapauksessa. Eli pitäisi vain sanoa selkeästi, että yksi tekee tätä, toinen tätä. Tietysti siinä tulee myös harmaita alueita, että kaikki voivat sen kiistellä, ei siinä ole ongelmaa, mutta tietysti näissä on myös ilonsa näissä asioissa. Mutta uskon, että nyt on kyse siitä, että kun jutellaan Eppua, että sillä annetaan reilu mahdollisuus, että se todellakin voi tehdä työtään. Eurooppalaisen syyttäjän viranomaisen täytyy tehdä se, minkä vuoksi se on perustettu. Ja mitä Klins sanoi tästä törmistyksestä siitä, että onko taas tehty, perustettu uusi viranomainen, joka ei tee sitä, mikä sen pitäisi tehdä. Että ei näinkö? Niin, tiedän komissio että tänne täytyy lähteä, mutta nyt kun tarkastellaan Olafia, niin voi vain sanoa, että paljon asioita on saatu liikkeelle, mutta on paljon vielä parantamisenkin varaa. Ja miksi nyt 20 vuoden jälkeen, kun Olaf on ollut tämmöisessä parantamisen varaa, on edelleen niin vielä niin paljon olisi hyvä, jos komissio tämänkin kysymyksen itselleen esittäisi. Iloitsen tästä keskustelusta kuitenkin ja uskon, että me olemme tämä rakentava osa lainsäädäntöä. Me olemme äh, varaamassa jo neuvotteluhuoneneuvoston kanssa, että saadaan näitä asioita liikkeelle. Meillä on saa ratkaisuja eikä osaa ongelmaa. Toivotamme teille joka tapauksessa hyvää kesälomaa. Kiitos, että tulitte paikalle. Näin päätiin tämän esitellisten kohdan käsittelyn loppuun. Machen weiter mit dem äh, nächsten Jatkamme seuraavaan kohtaan. Nimittäin numero 13. Olafin vuosikertomuksen esittely. Pahoittelen, että me voi tulla herra teidän juhlaanne, mutta vihreät viikot, kesätauko tässä tulee. Näette jo nyt, että istuntoviikolla on saada aikaa saada tänne kollegoita. No, herra Eiler, antaisin teille kernaasti puheenvuoron, että voisitte esitellä Olafin kertomuksen. Um, Madam Chairman, thank you very much. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että en osoittanut kunnitusta tuolla haassa. Um, minun valtakorttini oli, että minä tulen metrolle, mutta tulin väärään päähän. Mutta on suuri kunnia esitellä teille 2017 Olafin kertomus. Tätä on johtanut Giovanni Kessler. Ja tämä on hänen ansiokseen, ei minun, mutta tämä on kunniaksi koko Olafin henkilökunnalle joka teki tämän menestyksen mahdollisuuksi ja kohtasi nämä monet haasteet. Ja törmäsimme. Käyn läpi mietinnön niin kuin se on kirjoitettu. En pyri antamaan tasapainoista kokonaiskuvaa Olafin työstä sen tänään, että tilastoista ja muista asiakirjoista. Meillä on tietynlainen lähestymistapa mietintään. Olemme jo joitakin vuosia keskittyneet kysymyksiin parantaaksemme tiedotusstrategiaa ja saadaksemme isoja juttuja paremmin läpi selkeytettyä. Tänä vuonna keskitymme enemmän tuloihin kuin menoihin – vaikka suurin osa työstämme on menopuolella eikä tulopuolella. Mutta totta kai vastaan kysymyksiin kaikista Olafin työn puolista. Olemme keskittyneet isoihin rajat ylittäviin juttuihin, joissa meidän asiantuntemuksemme voi merkittävästi auttaa veronmaksajia. Meillä on suosituksia, yli 300 suositusta on annettu. Me olemme suositelleet yli 3 miljardin euron takaisin perintää. Tämä on erittäin korkea luku, poikkeuksellinen, enkä usko, että tämä toistuu ainakaan kauhean usein. Tämä on seurausta useammasta aliarvostus petoksista ja tutkimus jatkunut jo vuosia. Tämä on olennaisesti tämän yhdistyneen kuningaskunnan aliarvostamisjuttu. Joskin jos joukossa muitakin maita aliarvostamista tapahtuu tutkimustyömme seurauksena, jonka yhteenveto on ensimmäisessä diassa. Meillä on yli 1100 tapausta valittiin tarkastelu niistä 197 tutkimusta, 215 tutkimusta avattiin, 197 vietiin loppuun. Me suojelemme tässä budjettia petoksilta. Tämä on avainpalvelu Euroopan kansalaisille. Jotta ymmärtäisitte työmme substanssin. Ja tässä kuulin teidän pyyntönne edellisessä keskustelussa oli, että viesti täytyy saada perille. Sitä me aina pyrimme parantamaan, niin helppohan se ei aina ole. Koska monissa tutkimuksissa, erityisesti menopuolella ja kuripitojutuissa on omat juridiset rajoitteensa viestinnälle, mutta pyrimme siis viestittämään mahdollisimman hyvin me yritämme saada tutkimustyömme substanssin perille ja pyrimme esittelemään tutkimusten trendejä. Tämä on näyttöpohjaista. Ja tämä, tässä on 2017 trendejä. Päätrendit ovat lahjonta, eturistiriidat, joka on kiinnostava käsite jota pitää paremmin ymmärtää monella suunnalla. Ja sitten hankintaprosessien manipulointi. Siihen me törmäsimme petosjutuissa, jotka koskevat rakennerahastoja. Ja tapauksia, joissa järjestäytynyt rikollisuus on tavoitellut voittoa näin keinoin. Petoksia on yhä enemmän myöskin ollut enemmän tutkimus- ja pakolaisjutuissa, eli järjestetään rikollisuus pyrkii sinne. Ja kuten mainitsin, tullipuolella on selkeää näyttää ylikansallista rikollisista järjestelyistä, joilla pyritään välttämään veroja. Niistä puhun kohta enemmän. Ensiksi pyrin viihdyttämään teitä kuitenkin aika pienellä jutulla. Rahallisesti mitattuna noin puolitoista miljoonaa. Mutta se on esimerkki monimutkaista tutkinnasta, joka katsoi useamman jäsenvaltion. Tämä kutsutaan operaatio paperilinnaksi. Se on meidän termi. Ystävän kumppani Italian Guardia di Finanzassa – Äh, rahoituspoliisi, sekä on varmastikin vanhin kumppanimme, kumppanin kanssa olemme aina tehneet läheistä yhteistyötä, ja jotka ovat tänäkin paikalla. Suunnitelmana oli luoda konsortio, ja keskus oli Italiassa, mutta toimintaa myös Ranskassa yhdistyneessä kuningaskunnassa tarkoitus oli kerätä varoja uuden tyyppiseen aluksen, liitoaluksen hovercraftin luomiseksi, jolle käytettiin onnet, piti käyttää onnettomuuksissa, mutta karkeasti sanoen tätä ei ollut olemassa, mutta itse asiassa koulussa 50 vuotta äh, rakensimme tällaisen aluksen, mutta se kulki vain takaperin, mutta tämä alus tässä operaatio paperilinnassa ei kulkenut mihinkään suuntaan. Sen kuluna 12 000 transaktiota tarkastettiin. Meillä oli tarkastuksia paikan päällä ää, Italiassa Guardia, ja Lontoossa Guardia di Finanzan ja Lontoon City Poliisin kanssa. Ja tämän kansainvälisen rakennelman kautta raha ohjeltiin kaikenlaisin keinoin. Äh, väärien menojen, väärien lasketusten, olemattomien kumppanien kautta. Ihmiset tämän järjestelmän takana varastivat rahaa maksaakseen kiinalainan linnan Kastellon, tämän maatilan maksamiseksi. Nämä ihmiset ovat nyt Italiassa vastaamassa ja tuomioistuimessa. Kaikki tehdään rahan perimiseksi. Kysymys ei ole niinkään rahoista, jotka ovat rakennerahastojen mitoissa pieniä summia, vaan se, että meidän täytyy käyttää kaikkia taitojamme, kaikkia keinoja rajat ylittävän petoksen selvittämiseksi EU-budjetissa. Tämä lyhyt vierailu menopuolen petokseen. Nyt tulopuolen petoksen tämä aliarvostuspetos, joka paljastettiin vuonna 2017. Siinä halvat hyödykkeet, tekstit ja jalkineet saapuvat Eurooppaan Saksan kautta – mutta tuli selvitetty, että näissä kuningaskunnissa, Slovakiassa, Tsekissä, Ranskassa, Maltassa ja tappiot olivat kaksi miljardia tulleessa. Mä on järjestäytynyt rikollisuutta, rikoksen malli muuttuu nopeasti. takia, että olet hyvin perillä asioista, tiesivät miten siirtää tavaroita, kun esteitä tuli. Tämä malli jatkuu yhä. koska petoksen tekijät etsivät uusia keinoja tulla EUhun. Tämä oli meille myös uutta, mikä oli pohtineet tätä tarpeeksi. Kyseessä oli erittäin halvaista tuotteista, mutta volyymit ovat todella isoja. Yleensä kalliimmat tuotteet, kuten tupakat, ovat tulleet, ne eivät vie paljon tilaa. Ja olemme laittaneet kaikille hälytysviestin, että näihin halpoihin hyödykkeisiin pitää kiinnittää paljon enemmän huomiota. Petoksen tekijät tuotteet hampuriin, mutta tulisivat esiin sillä, missä he ajattelevat, että homma onnistuisi. Jäsenmaa Tsekissä, Maltassa ja Ranskassa huomasivat tämän nopeasti ja petokset loppuivat, mutta volyymi kasvoi sitten jossain muualla. Tänä vuonna on näyttää se, että se on loppunut ainakin kovasti vähentynyt yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mutta se jatkuu muissa saapumispisteissä. Nyt kalliimpi tuote ja erilainen petos vai eli polkumyynti tuulit aurinkopaneeleiden tapauksia, jotka ovat haitekkiä ja arvokkaita. Polkumyynti tulleja on kiinalaisille tuottajille. Tämä ei, tässä ei ole tarkoituksena saada tuloja, vaan suojautua vilpillistä kilpailua vastaan, mutta kun nämä tullit on asetettu. Meidän tehtävä on valvoa, että päätöstä noudattaen ja usein me saamme tietomme alalta. Kiinalaisia aurinkopaneeleita on tullettu taivanilaisina, sekin tapauksessa japanilaisina, mikä on kiinnostavaa, koska me työskentelemme japanilaisten kanssa ensimmäistä kertaa. Sitä ei ole tietoa tässä kertomuksessa, mutta se on mainitsemisen arvoista. Tämän ilmiö, johon ei ole tarmattu ennen. Piti tehdä yhteistyötä erityisesti Belgian, Hollannin ja Ranskan tullien kanssa ja Taiwanin viranomaisten kanssa. Olfin yksiköllä on operationaaliset suhteet useampien tulliviranomaisten kanssa. Kaukoidassa meillä on tarkoituksia Antwerpenissa ja Taivanissa me saamme runsaasti dataa ja lopetimme yhdeksän tutkimusta. Rahoitusostukset ylittivät 200 miljoonaa euroa. Tämä tavanomainen luku meille yhdistyneen kuningaskunnan 2 miljardia oli poikkeuksellista. Luvussa kolme on sitten paljon enemmän yksityiskohtia. Täällä ei keskusteltu rahoitussuosituksista ja tiedän, miten vaikea kysymys tämä on. Koska me pystymme tekemään ainoastaan suosituksia. Vastuu aivan oikein on niillä ihmisillä, jotka ovat vastuussa menoalueesta periä rahat. Emme voi ottaa heiltä tuota vastuuta, emmekä voi sitä, eikä sitä pidä tehdäkään koska se veisi kannusteet heiltä tehdä omat työnsä. Ja se veisi huomiomme päätehtävästämme. On ihan selvää, että joskus teemme sostuksia, jos summat ovat liian suuria. Silloin tällöin, mutta harvemmin teemme sostuksia, jotka ovat liian pieniä, kuten myöhemmin osoittautui. Ja jatkamme työtä tämän kysymyksen parissa, mutta tänä vuonna Meillä on aika täsmällinen näkökulma. Olemme tarkastelleet, kuinka paljon oman työmme pohjalta on tehty takaisin perintää oman datamme perusteella, minkä pitäisi olla hyvä jäsenvaltiot raportoivat Olafille ja komissiolle. Suositukset sen pohjalta, mitä ja jäsenvaltiot ovat tehneet menopuolella ja rakennerahastoissa ja tuolla puolella. Tämä raportin taulukossa 13.14 yksityiskohdittain omien varojen puolella suhteessa perinteisiin varoihin laskimme, että omat suosituksemme – edustavat 2,58 prosenttia perityistä omista varoista. Mutta kaikkien jäsenvaltioiden suositukset yhdessä ovat alhaisempaa 2,07 prosenttia, jos tämä lasku on oikein. Olafin suositukset olivat suuremmat kuin kaikkien jäsenmaiden omien tutkintojen tulokset. Tämä johtuu sitten siitä, että meillä oli poikkeuksellisia vuosia. Suosittelemme yli kahden miljardin takaisin perintään Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muuten, mutta kuitenkin ajatellen resursseja, jotka ovat minulla käytössä, tämä on kunnioitettava luku ilman poikkeuksellisia tekijöitä. Yhteisen hallinnan kautta menopuolella – sterimme 0,23 prosenttiin takaisin peru perimistä, joka on noin viidesosa sitä, mitä jäsenvaltiot suosittelevat. Mikä on hyvä tulos mielestäni? Ja kahta mittaamatonta asiaa painotan. Mittaamatonta tärkeää toimintamme arvioinnin kannalta sen suhteen, mitä meidän pitää tai ei pidä tehdä tulevaisuudessa. Ensinnäkin torjuntavaikutus. Meillä on merkittävä torjuntavaikutus. Uskon, että se on suurempi vaikutus kuin mikään muu vaikutuksemme. Mitä tästä ei voi, mutta unohtaa ei myöskään. Toinen on kerroinvaikutus. Kun iskemme kovasti tietyssä paikassa tiettyyn ongelmaan ja yhteydessä torjuntavaikutukseen kykenemme muuttamaan tapaa, miten kansallisviranomaiset ja muut hoitavat hommia. Sitäkään ei sovi unohtaa. Ja nyt ihan toinen aihe. Korkean ammatillisen käyttäytymisen tason varmistaminen EU-toimielimissä sisäisessä tutkimuksessa. Tämä on kaikkein herkin alue työssämme. Me puheenjohtajalle, että selvittänyt näitä asioita aika pitkään. Ei. Tarvitse tässä puhua, kuinka monta, mainita, kuinka monta Olafin tutkintaa on ollut kiistanalaisessa tutkinnoissa. Mutta viime vuosina tuntuu, että kestykset ovat muuttuneet. Jos ajatellaan, minkälaisia uutisia on ollut viime päivinä, niin operationaalisesti hankalimmat ovat rakennerahoistoissa. Kun pitääkin, ja me olemme tehneet, saaneet aikaan melko lailla muutoksia toimielimien käyttäytymisessä. Me voisin, meillä on myös selvitellä myös instituutioiden, instituutioiden jäseniä eri oloissa ja, ja EU-henkilöstöä kaikissa oloissa. Kuten kaikki työnantajat, myös EU kohdistuu petoriskejä Äh, erilaiset menot ja korruptio vaara. Meillä on klassisia lahjoitajuttuja paljonkaan, jossa instituutiossa olevat ihmiset ovat tulleet ulkopuolisten lahjimiksi ja pari tutkintaa on käynnissä. Meillä on 17 tutkimusta EUn henkilöstön vakavasta väärinkäyttämisestä 12 tapauksessa annamme suositukset. Ja tässä, tällä alueella on tärkeää muistaa, on se, että kun teemme tutkimuksen ja selvitämme jonkun, puhdistamme jonkun maineen, ja viime päivinä näin on käynyt tämän talon jäsenen suhteen, tämä on tärkeää. On tärkeää, että tarkastellaan selvitykset, jotka koskevat tärkeitä ihmisiä. tärkeää sanoa, että syytteet ovat väärässä. Me tarkastelemme sekä epäilystä aiheuttavaa että vapauttavaa, sitä hälventävää evidenssiä. Ja sitten syytteeseen asettamisaste, ja nyt puhun kansallisista oikeusviranomaisista – Täällä on vankkoja näkemyksiä. No, no, no, vankkoja näkemyksiä tietystä asiasta, josta nyt puhun, mutta puhun niistä kansalaisena kolme, kolme viikon kuluttua tai nyt. Olemme saavuttaneet seitsemässä vuodessa 42 prosentin syytteeseen asettamisasteen, kanteen nostamisasteen joka on samanlainen kuin aikaisemmin. Parantamisen varaa on. Haluamme tehdä lisää analyysejä päätöksistä, jos kansalliset viranomaiset eivät ole seuranneet suosituksemme. Teemme tätä juttukohtaisesti joka vuosi. Tarkastelemme kotakin jäsenvaltiota vuosittain. Kansallisilla sijoittajilla on taipumusta olla jättämättä kestelmättä jutut, joissa haitta kohdistuu EU-toimielimiin. Eli tässä on ero siihen, kun haitta kohdistuu kansalliseen intressiin. Ja on näyttöä, että kaikki jäsenvaltiot eivät tulkitse EU-lainsäädäntöä samoin. Jotkut ovat halukkaampia kuin toiset. Pitää näyttöämme tuomioistuimessa käytettävänä evidenssinä sen sijaan, että tehtäisiin uusi tutkinta. Esimerkiksi Tsekissä ja Slovakiassa on ilmeisesti syystä aika samanlaista lainsäädäntöä, historiallista syistä. Me tästä saattaa tulkita hyvin erilaisin tavoin. on myös muissa isävaltioissa. emme epäillä ajaa juttuja ja tehdä suosituksia, vaikka emme olisi varmoja, koska me emme tee päätöstä. Olisi virhe olla ajamatta juttuja, jos emme ole vakuuttuneita. Päätös on muiden tehtävä. Ja tämä koskee Eppoakin. Ja jos kaikki suosituksemme hyväksyttäisiin, tiedämme, ettei me tekisi tarpeeksi suosituksia. On tärkeää, että teemme mahdollisimman paljon itse mahdollisimman hyvin ja sitten annamme muiden jatkaa muuta sytteisen asettamisjuttu on samalla linjalla kuin aikaisemmin. Pitäisi varmaan lopettaa tähän, olen puhunut liian pitkään. Olen sanoa, että olen vakuuttunut, kuten sanoin, vuosikertomuksessa ää, Olaf jatkuu vakaalla kurssilla. Meillä on maine tehokkaista riippumattomista tutkinnoista. Riippumattomuutta ei ole koskaan ollut kyseenalaistettu ja olen vakuuttunut, että seuraavan Ville Itälä on hyvässä asemassa vai jatkaa Poimalin ja Kesslerin jalanjäljessä. Kiitän Olafin henkilökuntaa. Heitä tulee monesta kulttuurista suunnalta Meillä on paljon miehiä ja naisia, joita ette näe täällä, jotka tekevät operationaalista työtä. Ja on ollut kunnia työskellä heidän kanssaan. Paljon kiitoksia ajasta ja kärsivällisyydestä. Ja teemme parhaamme vastataksemme kysymyksiin. Ja jätän sitten vastaisen kirjeenvaihdon seuraajalleni. Kiitos herra Ilet raportista siihen tehdystä työstä myös Olafin työntekijöille. Tiedän jo, että nämä kysymykset, jotka suuntaan teille, niin olisi pitänyt, tai olisin edeltäjälle ne asettanut hän tästä työstä vastuun oikeastaan kantaa. Minulla on taulukko, oma taulukko. Closed cases on luetteloitu suositusten kerran. Miksi suositusten kerran? Koska tietysti nämä ovat tuoneet tuloksia nämä jutut tutkinnassa. Ja sitten niitä on verrattu kokonaismäärään jutuissa. 2017 itse asiassa on aika vahvaa taantumista. Niissä tapauksissa, joissa on seuranta ja sitten kokonaismäärässä. Nämä luvut tulevat Olafin raportista ja olisi hienoa, jos ei pitäisi itse etsiä näitä lukuja, vaan jos nämä luvut todellakin olisi mietin, ö, kertomuksessa mukana. Eli jos kertomus auttaisi siinä, että todellakin voidaan nähdä tehokkuus ja tosiasiallinen Olafin tulos. Nyt olemme myös nähneet, että kertomus koostuu useista yksittäistapauksista, mutta tämä kokonaisnäkemys puuttuu. Kun lukee kertomusta, niin oikeastaan ei voi sanoa, että olisi yleiskuva toimista Mielestäni se on heikkous kertomuksessa. Yksittäistapaukset ovat aina mielenkiintoisia, me kaikki niitä rakastamme. Mielellämme niistä keskustelemme, mutta haluaisin kehottaa kuitenkin siihen, että kun ajatellaan Alafin työn yleiskuvaa, se olisi enemmän etusijalla ja myös lukujen vertailtavuus. Eli ensimmäinen kysymykseni, niin miksi tämän vuoden luvut ovat alempat epätavanomaisen al- alhaiset luvut, kun 2002 vuodesta lähtien olen näitä työstänyt. Se todellakin pistää silmään. Sitten IT-järjestelmässä on ongelmia. Oli jopa työntekijöiden lappo, lakko kuulin joulukuussa. Ja siinä oli tietysti tärkeää, että sanotte meille, että mikä asiaintila nyt on. 2016 oli 50 prosenttia käytetty resursseja IT-järjestelmään ja sitten niiden tietojen perusteella, joita me saimme, niin ei vieläkään toimi. Eikä ainakaan niin, että saataisiin yleisnäkemys siitä, että mitä yksittäisissä tapauksissa tapahtuu sitä yleiskuvaa ei ilmeisesti ole kenelläkään, koska tämä IT-järjestelmä on niin vaikea käsitellä. Tässä olisi hyvä, jos Olafin suunnitelma meille esittelisitte että miten tietokonejärjestelmää muutetaan niin, että sen kanssa voidaan yksinkertaisemmin tehdä työtä. Varmasti tiedätte oikein hyvin, mistä puhun. Kolmas kohta. Valvontakomitea on siihen tarttunut kertomuksessaan avointen tapausten suuri määrä, 6,6 prosenttia. Miksi näin on? ja näissä staff review-asiakirjoissa, joista työntekijöiltä on kysytty, niin on ollut paljon tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa Olafissa. Ja siinä olisi ehkä hyvä, jos voisitte tähänkin ottaa kantaa, mikä, mitä tässä on suunnitteilla. Täytyy sanoa, tässä olisi tuhansia yksityiskohtaisia kysymyksiä, niitä en halua täällä esittää, mutta jos voisin esittää ne kirjallisesti, niin olisi hyvä. Ja sitten, että toimistosta saisi vastauksen. Sitten henkilökohtaisesti haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä viime kuukausina. Olemme käsitelleet tapauksia kirjanneet ne merkille hyvällä suurella mielenkiinnolla. Ja nyt jos tapauksia vuosien mittaan vertailee, niin laatujen, laatu on parantunut merkittävästi vuosien aikana. Tästä haluaisin myös teitä kiittää. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä kollegoiden taholta? Äh, Ajala, olkaa hyvä. Niin minäkin halusin äh, kiittää koko Olafin henkilöstöä erinomaisista tuloksista. Aivan kuten sanoitte, tämä on poikkeuksellinen vuosi, koska brittitapaus äh, on saanut aikaan, että on peritty takaisin varoja poikkeuksellisen paljon. Meille on hyvin olennaista, että esitetään, että saadaan aikaan takaisin perintää. Ja tämä merkittävä rahamäärä olisi ilman Olafia mennyt sivusuun. Halusin kysyä teiltä, koska meille on hyvin tärkeää ja se liittyy nimenomaan Olafiin ja teidän kokemuksiinne Eurooppa-tasolla eh, on tietoa ja osaamista näissä asioissa. Ja tässä on opittu tietenkin virheidenkin kautta. Eh, tällä tavoinhan opitaan ja halusin kysyä, että eh, kun katsotaan tässä tullialuetta esimerkiksi, usein tutkimukset liittyvät tulliin. Siellä on pieni, pieniarvoisia tuotteita, jotka määrinä voivat olla isoja ja sitten on sellaisia tapauksia, jotka ovat hyvin monimutkaisia, saadaan vähemmän varoja perittyä takaisin. Haluaisin kysyä teiltä, millä tavoin oli Olaf ähm, vahvistaa tätä teoreettista puolta ja äh, teknistä, teknistä osaamista, koska joka kerta nämä tapaukset ovat yhä vain monimutkaisempia, joissa tarvitaan enemmän tiedustelutietoa. Olisi mielenkiintoista tietää, millä tavoin tämä kokemus, joka on tietenkin oma omaisuutensa Olafissa, miten sitä kehitetään niin, että siihen voidaan luottaa kansainvälisellä ja Eurooppa-tasolla. 2017 kertomuksessa on mielenkiintoisia näkökohtia ja äh, siinä äh, puhutaan nimenomaan äh, ympistä tai rakennerahastoista ja tässä puhutaan äh, myös äh, tiedusteluasioista, äh, tiedusteluvaroista. Tämä on tietenkin erittäin hyvä asia monessakin suhteessa. Me olemme täällä panostaneet juuri. Olemme, olemme tosiaankin tähän asiaan puuttuneet hankkeissa ja ohjelmissa, mutta minun mielestäni on oikein hyvä, että näihin tutkimusvaroihinkin puututaan, miten voisimme tässä torjua tätä aluetta, johon ei saa puuttua millään tavalla. Aivan kuten kaikissa ammateissa on hyviä ja pahoja ja on petoksia Äh, haluaisin tietää, millä tavoin tunnistatte, että on jonkinnäköinen lähtökohta näille. Ja sitten toinen alue, joka on vielä kriittisempi, äh, koska äh, on hyvin reaktiivista politiikkaa ja nimenomaan tässä puhun pakolaiskysymyksestä. Miten tällä alueella nähdään tällaisia huolestuttavia näkökohtia näissä varoissa, jotka, jota pitää saada aikaan hyvin lyhyessä ajassa. Ja painostushan tällä alalla on hyvin kovaa. Kansalaiset puuttuvat helposti ja siellä pitää selkeästi nähdä, missä tulee mahdollisia petosyrityksiä eh, silloin, kun eh, on todellakin eh, paljon tarvetta siinä, että löydetään heti ne kohdat, missä voidaan väärinkäyttää rahastoja. Tässä pari esimerkkiä. Kiitos. Kollega Kroon, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille, herra Ilert, ja työntekijöillenne vuosikertomuksesta ja esityksestäni juuri äsken. Kun vuosikertomusten lukee, niin siellä pitää aina istua, kun vähän huimaavat nämä luvut. Mutta ne osoittavat, miten tärkeä työnne on ja miten tärkeät äh, nämä johtopäätösten, miten tärkeitä johtopäätöksen täytyy olla – 3,2 miljardia petoksia tai tullipetosten mittakaava, ja kenkätuonti Kiinasta Iso-Britannian kautta. Siinä on huimaavia lukuja. Siinä täytyy todellakin saada asioita korjattua mahdollisimman nopeasti. Juuri kanssa olen valmistelevassa tutkimusta ja kuulemista tästä asiasta. Juuri tästä teemasta haluaisin kysyä, että mm, missä näitä edistystä, missä tulimenettelyn väärinkäyttö, mitä tapauksia on, tai aliarvostus ehkä siinä, tapaukset ehkä siinä olisi edistystä nähtävissä, tai mikä on jäsenvaltioiden yhteistyöhalukkuus tiettyjen jäsenvaltioiden halukkuus tietysti, että varmasti haluan nimetä parempia ja huonompia, mutta periaatteessa missä vipuvoimaa on olemassa, johon voidaan panostaa. Kollegi Novakov, bitte. Kollega Novakov, olkaa hyvä. Thank you very much, sir. Um, I... Kiitoksia. Muistan useampia kuulemisia täällä, missä on ollut Olafin edustajia, ja mä tuntuu, että silloin meillä ei ole niin paljon siitä hymyillä kuin tänään. muistan jotakin juttuja mandatin alulta. Juttuja oli neljä kertaa enemmän kuin juttuja, jotka vetiin loppuun. Se oli epäilyttävää. Meillä on tervetullut, että yhä enemmän juttuja suljetaan niin, että sillä on seurantaa tai suosituksia. Kuten tämä paperi osoittaa, Meidän on vähän huolestuttaa, että osa tästä kertomuksesta on vielä kun se kuvaa suhteita jäsenvaltioihin, siellä on juttuja, joissa jäsenvaltiot eivät seuraa Olafin suosituksia, vaikka on näyttää petoksista tai väärinkäytöksistä, joissa käytetään EU-varoja. Tämä avaa keskustelun siitä, että Olafin suositusten pitäisi olla ei ainoastaan toiveita, vaan välineitä, joilla pakotetaan jäsenvaltiota soveltamaan oikeusvaltioperiaatteen keinoja, kun on erittäin vahvaa näyttöä varojen väärinkäytöstä. Sitten luvuista päätellen – Olafin työvirta kasvaa. Koska jo budjetti on jossakin valtiossa 50-60 prosenttia julkisten investointien rahoituksesta. Pitäisikö Olafin vahvistaa kapasiteettien tutkintojen lisäämiseksi tai kenttätyön lisäämiseksi? Me näemme, että teidän tänne estää miljardien väärinkäytöksiä. Olisi perusteita vahvistaa Olafin kapasiteetteja, kun seuraavassa moni vuotessa rahoituskehyksessä pyritään kasvattamaan useamman viroksen budjettia, koska haasteet kasvavat. Ja sitten pyydän anteeksi, koska minulta meni varmaan osaistyksestä ohi. Teillä on siivomäärät kiloissa. Nämä lienevät juttuja, jotka koskevat äh, vääriä tullauksia. Saisinko vähän selkeytystä? Tässä on vain kilomääriä ja lukujärjestelmä valtiossa. Kiitos. Eilert, bitte. Herra Eilert, olkaa hyvä. Thank you. Uh, my... Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, aivan aluksi näistä tilastoista. Käsittääkseni meidän pitäisi tarkastella nyt tätä eh, taulukkoa ja katsoa, miten se sopii yhteen meidän kanssamme. Pari yleistä seikkaa. Meillä on nyt ollut aika paljon muutoksia 2002 vuoden jälkeen tähän päivään mennessä ja ainakin pari kohtaa, jossa nämä luvut ovat vertailukelpoisia, mutta en painottaisi kovinkaan paljon tämän tyyppistä alustusta. Aina on dilemma ollut siinä, että käytetäänkö samoja tilastotietoja vuodesta toiseen. Se helpottaa vertailun, mutta sillä tavoin on vaikea miettiä, miten voitaisiin paremmin hoitaa asioita. Ja nyt on aina herännyt kysymyksiä siitä, miten paljon tilastoja pitäisi laittaa vuosikertomukseen ja me ennemminkin olemme esittäneet niitä anekdoottina ennemmin kuin tästä tulisi tilastokertomus, koska tällä tavoin laaja lukijakunta helpommin lukee tuota asiakirjaa. Joten jos sopii, niin katsotaan näitä lukuja ja miten niihin on päästy ja sitten palataan sitten myöhemmin siihen. Minun vaikutelmani on se, että tässä on ollut vähennystä ainakin joissakin luvuissa 2017 eh, useastakin syystä, mm, mm, varsinkin siksi, että edellisinä vuosina on pyritty selvittämään kaikki tapaukset ja me olemme eh, saaneet myös tuloksena vähemmän juttuja usein nämä jutut on ratkaistu nopeammin kuin ajateltiin, mutta tässä pitää miettiä myös keskimääräistä aikaa, jota käytetään. Ei pitäisi laskea liikaa laatua. Sitten IT-järjestelmä. Meillä on ollut siinä ongelmia ja enemmän niitä on ollut kuin mitä oli odotettukaan tulevan viimeisen vuoden aikana suunnilleen. Me olemme palanneet takaisin lähtöruutuun ja olemme tehneet uudestaan tiettyjä ydinkohtia uudestaan niin, että järjestelmä toimisi paremmin. Meillä on ollut myös asiantuntijakonsultteja jotka ovat katsoneet, missä on mennyt pieleen. Meillä on lähestulkoon sähköinen työvirta. Minä, minulla oli aikaisemmin paperipinoja ja siellä oli valtavasti viestejä ja sihteerejä. Nyt tämä on loppunut, kaikki tulee sähköisesti ja se on aidosti parannus Eh, siinä eh, turvatilanne on myös parempi. Eh, suoraan sanoen meillä on kuitenkin asioita, jotka ovat melko kunnianhimoisia ja menee melko lailla pari-kolme vuotta enemmän kuin olimme ajatelleet, että saamme tämän täysin toimivaksi tämän järjestelmän, mutta nyt me olemme perusteeltamme nopeammassa tilanteessa. Me teemme paljon enemmän testauksia kuin aikaisemmin silloin, kun otemme, otamme uusia toimintoja käyttöön. Me käytämme myös vähän enemmän rahaa kuin aikomus oli. Osa siitä johtuu siitä, että saadaan oikeat ihmiset näillä käytettävissä olevilla sopimuksilla, mutta olemme saaneet hyvin sitoutuneita ihmisiä, jotka haluavat saada asiat kuntoon. Ja kyllä me pääsemme tavoitteisemme, mutta vielä emme siinä tilanteessa ole mitattavia vaikutuksia on ollut, varsinkin arvioissa – etulinjassa oli ihmisiä, jotka ovat vastuussa siitä, että suositellaanko, että tietty tutkimus aloitetaan. Ja tämä työ on hidastunut järjestelmän ongelmien takia, mutta tästä ei muuta, muuten päästä eteenpäin kuin, että mennään mennään eteenpäin ja yritetään saada järjestelmä toimivaksi. Ja sitten mitä tulee eh, henkilöstön mielipidemittauksiin, emme ole tyytyväisiä lukemaamme. Se liittyy, eh, siinä mennään aika pitkälle taaksepäin. Näitä katsauksia ei tehdä joka vuosi ja eh, muut voivat sitten sanoa, Ovatko ehkä olosuhteet muuttuneet tässä viime aikoina, mutta muistan kyllä, että edellinen valvontakomitean puheenjohtaja sanoi, että hänen kokemuksensa mukaan me pyrimme aika usein saamme paremmat tulokset kuin sellaiset elimet, jotka äh, tekevät näin vähemmän hankalaa työtä. Tämä äh, oli kuitenkin huolestuttavaa tämä äh, tulos ja meillä on strategia myös, joka tähän liittyy, että saadaan aikaan parempaa viestintää, tiimirakennus, toimia. Ja meillä olikin tässä aikamoinen äh, tempaus, kun äh, järjestimme korisillan, ja, mutta tarvitsemme tosiaan vielä lisätoimia tässä. Mutta nyt voisin sitten äh, siirtyä Ajala Senderin kommentteihin. Olen niistä kiitollinen myös alueen alueella. Meillä on erityyppistä osaamista ja asiantuntijuutta. Meillä on ihmisiä, jotka tuntevat erittäin hyvin tekstiilimarkkinat jo kentältä. He ovat olleet operatiivisissa tehtävissä näissä maissa, joissa tekstiilejä tuotetaan, mutta meillä on myös muuta asiantuntijoita. Meillä on tieto tietojen tieto, tietojen selvitys ja louhinta työssä myös ihmisiä, jotka hallitsevat alueen ja tätä sitten jaetaan. Me voimme siis melko nopeasti toimia. Meillä on myös esiaste asiantuntijoita myös savukealalla ja muilla alueilla. Esimerkiksi polkupyörät tulivat tässä mieleen ja perustavanlaatuinen kysymys alueella on se, että ovatko tullitariffit tulo osa, ovatko ne sivutuotteena kauppapolitiikassa – tai teollisuuspolitiikassa. Jäsenvaltiot ovat pyrkineet pitämään tullitariffeja itsestäänselvyytenä ja laittavat resurssit sitten muualle. Mutta sanoisin, että monet asiat liittyvät resurssien saatavuuteen jäsenvaltioissa – ja resurssien allokointiin, koska jäsenvaltiot ennemminkin keskittyvät esimerkiksi savukepetoksiin tai epävarmuuteen. Ja tämä vaikuttaa siihen tulojen keräykseen, jonka pitää, joka pitää hoitaa samassa yksikössä ja tiedän kyllä, että DG Taksissa esimerkiksi tarkastellaan näitä asioita niin, että niihin kiinnitetään lisää huomiota sen valossa, mitä me olemme tehneet. Ja sitten tutkimuskulut. Nyt on aika sel- selvää, minkälaisia ongelmia tässä on. Siinä on tietysti eturistiriitoja, on vaikeata löytää riittävästi asiantuntijoita. Tässä laskutetaan moneen kertaan samasta työstä ja laskutetaan myös ihan roskasta, mutta sitä on vaikea arvioida, koska tieteellisellä alueella on vaikea sitä arvioida. Ja sitten hyvin yksityiskohtaiset säännöt joissakin tapauksissa on ohjelmia, joissa vaatimukset, vaatimuksena on, että tutkija on asunut jossakin tietyssä maassa ja Siinä nähdään todellakin, että mikä millaista Euroopassa on, mutta internetin kautta ei tarvitse näin tehdä välttämättä, eikä, eivätkä kaikki noudata sääntöjä, sitten on vaikea periä valoja takaisin. Ja tässä kohtaa yksityiskohtaiset säännöt saattavat johtaa myös yksityiskohtaisiin petoksiin. Sitten pakolais kysymyksissä. Kaikki tietenkin käsittelevät tätä asiaa ja ne, jotka hoitavat kulupuolta, ovat tietoisia riskeistä, joita liittyy siihen, että annetaan hätäapua vaarallisissa paikoissa. Järjestelmiä on käytössä, mutta Samalla täytyy tunnustaa, että on rajat siinä, mitä voidaan tehdä. Ja eh, tietysti eh, pitää löytää tasapaino eh, silloin, kun paljastetaan petoksia, että pelastetaanko henkiä vai rahaa. Ja me annamme kyllä näissä asioissa neuvoja ja saamme tietoa, mutta vaarana on se, että ihmiset sitten sanovat, että vaaroja on olemassa, joten rahoja pitää käyttää ilman kaikkia sitä valvontaa, mitä tarvittaisiin, koska se on liian vaarallista, vaikka se ei sitä aivan olisikaan. Ja siihen pitää kiinnittää huomiota. Meillä on paljon tutkimuksia, joissa me testaamme, millaiset mekanismit ovat tarpeellisia – vai onko rahoja käytetty ilman kunnon kuittiosoituksia. Ja tässä ihmiset ovat tosiaankin vastuussa siitä, mitä pitää tehdä ja mikä on, mitkä toimenpiteet ovat tarpeellisia. Kyseessä eivät välttämättä ole rikolliset menettelyt heti kun mennään EU-ulkopuolelle, joissa apua annetaan, on hyvin vaikea miettiä juridisia kysymyksiä. Ja sitten herran Novakovin kommentit. Jäsenvaltioiden, pitäisikö jäsenvaltioita pakottaa seurantaan, en ole aivan varma. Niin kuin sanoin, että meillä ei ole oikeus perustaa, kyse on periaatteista myös Eli peritäänkö varat ja paljonko varoja peritään, paljonko tästä pitäisi tapahtua ajatellen, paljonko annamme tietoa. Ja tässä vastuuvelvollisuus ei välttämättä ole täydellinen, mutta tämä valiokunta on hyvin vankka ja Jäsenvaltioissa on tällaista myös. Tietenkin haluaisimme saada lisätietoa, jos ei kerrota, minkä tähden suosituksia ei noudateta, ja haluaisimme vahvemmat mekanismit, että voimme eh, saada selvityksen, miksei toimita ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Sitten tutkimuskapasiteetti rakennerahastoissa varsinkin on ongelmallinen kysymys ja eh, herra Kesle painotti aika lailla panosta, joka menee rakennerahastoihin. Eh, me olemme perustaneet lisäyksikön, eh, johon on laitettu myös henkilöstöä ja nyt me voimme rekrytoida kilpailujen jälkeen lisää tutkijoita, joilla on asiantuntijuutta, mutta tässä tässä asiassa pitää toimia jäsenvaltioiden kielillä. Meillä ei välttämättä ole ihmisiä riittävästi tietyiltä kielialueelta, joilla on kokemusta tietyn tyyppisestä petoksista. Se ei tarkoita, että emme avaa, aloita tutkimusta maassa X, jos ei ole riittävästi asiantuntijoita. Ja sitten taas toisessa maassa tällaiset tutkimukset voidaan aloittaa, mutta tämä ei ole tietenkään ihan tilanne. Tietenkin resursseja tarvittaisiin lisää, haluaisimme niitä lisää, niin kuin kaikki muutkin, mutta resursseja on vähän, mutta avainkysymys onkin, millainen työ taakka on sitten, kun EPPO toimii muutama vuosi sen jälkeen, kun se on käynnistetty. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että Olafin työtaakka lisääntyy EPPOn myötä ennemmin kuin vähenee. Meidän pitää katsoa tilannetta ja seuraajani varmasti miettii aika paljon, mitkä ovat prioriteetit. Tällä hetkellä käsittääksemme teemme sen, mitä pitää tehdäkin rakennerahastotutkimuksissa niissä jäsenvaltioissa, joissa ongelmia on. Jotkut niistä ovat vanhoja jäsenvaltioita, jotkut taas eivät. Varmasti tiedätte, mihin viittaa. Ja tässä viitattiin myös tekstiileihin. Halvat tekstiilit mitataan ennemminkin kiloina kuin yksittäisinä vaatekappaleina. Toivottavasti sain vastata nyt kaikkeen. Jos näin ei ole, niin pyytäkää uusia vastauksia. Kiitos. Kiitos. Vielä viittaisin siihen, kun sanoitte, että, että luvut tulevat vuosikertomuksesta Olafilta. Ja mitä olette sitten merkinneet tänne closed cases with follow-ups ja sitten total closed cases, niin senkin ovat täällä. Ja vuotisessa vuosikertomuksessa ei ole enää total close cases äh, lukua. Se pitää molemmista taulukoista äh, vielä itse laskea. Ei myöskään ole tutkimusten kestosta lukuja tällä kertaa viime vuosina että kun luku on hyvä, niin se tull- esitetään, jos ei, niin ei. Mielestäni minä en pidä tätä tarkoituksenmukaisena. Eli perusasioita puuttuu. Niin, herra Eilet, olkaa hyvä. Madam Chairman, the statistics... Puheenjohtaja, tilastoliikite sivulla 53 kertomuksessa näyttäisi minusta sisältävän paljon tietoja, josta puhutte, mutta Ymmärrän, että ette välttämättä haluaisi tehdä kokouksesta seminaaria, mutta aika paljon tietoja mielestäni täällä annamme. Niin, no, Investigations Concluded oli ollut aina eri asia kuin Investigations Closed, eli siinä mielessä sen vuoksi luvut Investigations Closed, luvut otettiin tähän. No, mutta terminologiakysymykset vielä otamme esille kylläkin. Vielä, jos sopii, kysyisin äh, tietokonejärjestelmästä, koska sehän on Olafin työn ydin. Mitkä olisivat seuraavat vaiheet mielestäni? Mitä täytyy tapahtua, että järjestelmästä tulisi todellakin tehokas, niin että tosiaan sen kanssa voidaan tehdä työtä? Olafin tutkijana, käyttäjänä jonka sitä täytyy käyttää. Voisinko vielä pyytää tästä? Oh, Madam Chairman. Puheenjohtaja. Soljetto ja loppuun saatetta tarkoittavat samaa meille. Closed and concluded ovat sama. Ja sitten ATK-järjestelmä. ei tässä ole kysymys siitä, että se toimisi nopeammin tai että se pitäisi saada toimimaan nopeammin. Siinä on sisäänrakennettuja turvallisuuspiirteitä ja jokaisen näppäimisten painon loggaaminen osa tätä, mitä enemmän turvallisuutta, sitä enemmän varmuutta järjestelmässä. Käyttäjille on vähän tylsää odottaa, mutta jotkut meistä ovat unohtaneet, kuinka pitkään joutuu odottamaan paperia. Mulla on kaksi tietokonetta, se, OSM-tietokone ja siinä kun rantapallo pyörii, niin kun päätän tutkimukseen ja 20 allekir- pitää allekirjoittaa, minä painan sormen, anna sormen jälkeen, niin se allekirjoittaa ja tietokone kirjoittaa niitä pari minuuttia ja siirryn sitten toiselle koneelle lähettämään sähköposteja. Meillä on työtapaamme, mutta tämä jättää sen tyydyttävän. Meidän täytyy toimia nopeammin. Ja se tarkoittaa, että pitäisi olla nopeampia koneita ja ajatella softan yksityiskohtia. Meillä on nyt äskettäin hankittu konsultti, joka tarkastelee näitä Ja sitten sellaisia kysymyksiä kuin hakukoneet. Tämä auttaa meitä etsimään dataa hallinnon kannalta, mutta me keskittymme olennaisesti, että suurin osa ihmisistä tutkijoiden joiden päätehtävä Äh, lisätä dataa järjestelmään. Tämä datan syöttäminen käy helpommaksi. Ja kun tämä toimii tyydyttävästi, me mietimme lisäkeinoja, mutta jollakin erityisalueella. Työskentelemme tyydyttävästi sähköposteilla sen sijaan, että pyrkisimme saamaan järjestelmä, joka kattaa sitä kaikki piirteet. Sarasen tämä on kunnia, oli kunnianhimoinen projekti, joka tuotti varsin paljon tuloksia. Mutta kuten usein uusille, uusille projekteille käy, ei se ole ollut hyvä kaikille käyttäjille ja meidän täytyy jatkaa ponnisteluita, että saadaan perusasiat kuntoon. Ja kun tämä toimii, meidän täytyy varmistaa, että saamme oikeat vastaukset kuitenkin. Tavallinen käyttäjä, kuten minä, joka ei ole IT-asiantuntija, joka, joka minun näkökulmasta on yksinkertaistamista. Mutta kun puhuu ihmiselle, jälkeen pitää kirjoittaa lisää koodia, niin se ei olekaan yksinkertaistus, vaan asiat monimutkaistuvat. Tässä on aina viestintähaaste käyttäjä ja kehittäjän välillä. Olen yhä vakuuttunut, että oli oikein tehdä tämä talo sisällä ei olisi ollut mahdollista kuvata tarvitsevaamme tuotetta, kirjoittaa speksejä e- etukäteen ja sitten tehdä tarjouspyyntö. Se olisi ollut todella kallista. Olemme työskenteleet aikaisemminkin talousosalla. Se ei ollut kauhean suosittua, mutta pääsemme tulokseen ja varmasti pääsemme tuloksiin nytkin. Ja kustannukset ovat käyttökustannukset sitten kun kaikki lisäkehittämistä ei tarvita, uh, puoli miljoonaa, mennä sanoa puoli miljardia, mutta piti sanoa 500 000 vuodessa laitteista ja henkilöstöä, mutta kehittämisvaiheessa tarvitsen sen päälle 1,2 miljoonaa euroa per vuosi ja uskon, että tämä jatkunee kolmisen vuotta vielä. Vielen Dank für diese Präzisierungen. Kiitos täsmennyksistä. Näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Herra Ilät, jättekö vielä äh, seuraavaan kohdan käsittelyyn? Hienoa. Sitten antaisin puheenvuoron herra Mulderille. Hän esittelee valvontakomitean kertomuksen. Tervetuloa ja olkaa hyvä. With your... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos sopii, niin annan lyhyen alustuksen meidän vuosikertomuksestamme ja sen jälkeen kollegat kertovat tietyistä näkökohdista, jotka liittyvät heidän alueeseensa. Ensinnäkin valvontakomitealle tämä on ollut siirtymäkausi, koska melkein kaikki jäsenet ovat uusia pääjohtaja erosi ja meidän piti siirtää seurantakomitea ja sihteeristö eri tiloihin. Jos nyt katsotaan edellisiä kertomuksia, komitea on ollut sitä mieltä, että se ei ole saanut riittävästi tietoa, joka on haitannut sen työtä on ollut tilanteita, joissa komitean on pitänyt valvoa Olafia, mutta se ei ole saanut sellaista tietoa, joka olisi ollut tarpeellista. Me sanoimme aivan alusta lähtien, että tällaista tilannetta ei voida hyväksyä ja me voimme kertoa, että tilanne on parantunut merkittävästi ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää herra Hailantia joka on ollut merkittävässä roolissa tässä tiedon tarjonnassa. Hän on ollut melkein kaikissa kokouksissa ja me olemme sit arvostaneet kovasti hänen toimintaansa. Meidän päätyössämme, joita, jota olemme tehneet viimeisen kolmen vuoden ajan, olemme tarkastelleet asetusta 883 ja olemme antaneet useita suosituksia. Jotkut niistä näkyvät ehdotuksissa, joita tuli komissiolta. Jotkut niistä eivät. Saattaa olla, että syyskuussa tai myöhemmin annamme vielä uusia suosituksia ja otamme esiin ne, jotka puuttuvat vielä. Mutta Edelleenkin täytyy painottaa, että komitealla on oikeus tietoon. Ja me haluamme myös lisää selkeyttä menettelytakeisiin. Ja meidän mielestämme jäsenvaltioiden yhteistyö Olafian kanssa pitäisi olla pakollinen rekrytointimenettely uutta pääjohtajaa ajatellen sitä komitea seurasi joka vaiheessa ja meidän tehtävämme on hyväksyä menettely ja näin me saatoimme tehdä. Saimme aikaan parannuksia yleensä ottaen voimme suhtautua myönteisesti rekrytointioperaatioon ja näin saatiin nimitettyä seuraaja herra Kesslerille. Tässä kertomuksessa puhutaan myös niistä asioista, jotka eivät tule päätökseen. Me emme tiedä, milloin päästään tähän asiaan laajemmin varmasti seuraavassa kertomuksessa me, meidän mielestämme. Järjestelmä menettelytakeiden osalta ei ole vielä niin hyvällä tasolla kuin me haluaisimme, mutta haluaisimme pysyvän järjestelmän niin, että voidaan paremmin taata se, mitä asetuksessa vaaditaan. Haluaisimme keskittyä myös tutkimusten pituuteen ja myös ajatuksiin, joita esitettiin täällä. Me haluaisimme parantaa menestymisprosenttia kansallisten viranomaisten kanssa. Tässä siis pääkohdat omalta osaltani ja nyt antaisin, jos sopii, puheenvuoron Helena Sänderille, joka kertoo muista kertomuksen näkökohdista. Obrigada. <coughs> Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen mahdollisuudesta osallistua. Ja kuten painotimme, komiteamme on erittäin hyvin perillä siitä, että ykkösprioriteettimme – siirtymäkaudella oli ja on edelleen ja tulee olemaan Olafin tutkimusten itsenäisyyden vahvistaminen. Siksi on olennaista, kuten puheenjohtaja sanoi, että komiteamme saa täydet, täyden täydet tiedot ja myös henkilöstöresurssit sihteeristössä. Ja tätä taustaa vasten pahoittelemme sitä, minkä mietinnössä mainitsimmekin, että, eli että sihteeristömme henkilöstöresurssit eivät vastaa meidän ja sihteeristön tarpeita. Miten meidän pitäisi vahvistaa Olafin itsenäisyyttä. Mainitsin jo muutaman asian, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä. Ensinnäkin tutkimusten jatkuvan seurannan avulla. Tehokas valvonta auttaa meitä varmistamaan, että tutkimuksiin ei kohdistu ulkopuolista vaikuttamista ja päätökset, että päätökset tehdään oikeudellisesti, oikein ja puolueettomasti ja kunnioittaen perusoikeuksia ja prosessitakuita, jotka osapuolilla on. 2017 kertomuksessa totesimme, että nämä rakenteelliset ongelmat, jotka mainitsin erityisesti koskien Olafin sisäistä rakennetta, ovat sellaisia, että ne saattavat aiheuttaa vaaraa tutkimusten itsenäiselle toteuttamiselle. on ratkaisevaa painottaa ripomattomuutta sekä siinä vaiheessa, kun päätetään aloitetaanko tutkinta, mutta myöskin menettelyn kanssa seuraavassa vaiheessa – Eli tutkinnan tekemisessä ja sitten sen loppuun saattamisvaiheessa. Kuten tarvittiin päätös tutkinnan aloittamisesta, siinä komissiomme arvioi komission samaa informaatiota 60 jutussa, jota, jossa tutkintaa ei aloitettu. Eli arvioimme sitä informaatiota, jotta olossa eri tahoilta yksilöiden tekemät valitukset tiedot, tiedotusvälineistä tai muilta instituutioilta. Milloin se, ja milloin se päätti olla aloittamatta tutkimuksia. Sitten tutkinnan suhteen kiinnitämme erityisesti huomiota siihen, miten pitkään tutkinta kestää, miten hyvin takarajat pitävät. Onko tutkinta jatkuva vai onko taukoja? Onko aika suhteessa erilaisiin tekijöihin, kuten jutun monimutkaisuus? Eli mitkä asiat vaikuttavat tutkimuksen kestoon. Kollegani tulee puhumaan tästä. Perusoikeuksien prosessitakuiden kunnioittaminen. ovat yhteydessä Olafin itsenäisyyteen tutkintavaltuuksiensa täytäntöönpanossa. panossa. Kyseessä on, että tutkittavien mahdollisuus esittää näkemyksiä tutkinnasta, joka koskee heitä. Tämä on prioriteetti. Ja toinen erityisen herkkä kohta menettelyissä on se vaihe, missä tutkinta loppuu. se vaihe, jossa Olafin pääjohtaja astuu mukaan. Tässä on tärkeää, että komiteamme saa tietoa tutkimuksesta, kuten herra Muller totesi. Näin komiteamme kykenee tekemään tehtävämme itsenäisesti. Kom- Tämä tutkii tällä hetkellä neljä loppuun saatettua tutkimusta tässä yhteydessä. Jossakin annettiin suosituksia, toisissa ei. Pääjohtajan taholta. Ja tällaisia, nämä asiat ovat prioriteetteja meille kuluvana vuonna. sihteeristön ongelmat. vaikeuttavat työmme loppuun saattamista, mutta tämä on varmasti prioriteetti 2018 työohjelmassa. Ja nyt siirtyisin toiseen kohtaan. Epon ja Olafin suhteet. Tiedämme, että on erityisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole EPPOon liittymässä, se on ainoa, eli Olaf on ainoa elin, joka tutkii ja puolustaa EUn taloudellisia etuja. Komiteamme halusi perä, oli kiinnostunut parlamenttiin toukokuisen päätöslauselmaan sisällöstä ja se käsiteltiin vuosikertomusta EUn varojen suojelemisesta. Tämä perusteella komiteamme on nostanut yhdeksi päätehtävistään lyhyellä aikavälillä aktiivisesti luoda suhteita Olafin ja Euroopan sytäviraston kesken. Sen lisäksi komitea on sitä mieltä, että Eppan ja Olafin tulevat suhteet tarjoavat Olafille mahdollisuuden nykyaikaista organisaatiotaan ja myös ajatella sen valtaoikeuksia suhteessa puheessa olevaan asetukseen. Olafin täytyy antaa korkeatasoista tukea syyttäjävirastolle. Säätellään tasapainoa ja ajatellaan astusta 223 2013 niin siteeraan oikea tasapaino syyttäjän viranomaisten ja Olafin välillä on tärkeää, että prosessitakuuden kannalta ja myös Olafin tutkinta valtuuksien vahvistamiseksi täytyy myös saavuttaa riittävä seurattavuuden taso suositusten suhteen ja Olafin kertomusten suhteen. Ja täytyy myös selkeyttää yhteistyötä koskevaa informaatiota valvontakomiteassa. Et Espanjan suhteen, Olafin suhteet eivät synny yhdessä yössä. Yhteistyöhön vaaditaan monenlaisia ratkaisuja. Luultavasti ja erilaisia sopimuksia, protokollia, jotta voidaan tarttua uusiin odottamattomiin asioihin. Ja, se, ja tieto ja erikoistuminen kaikilla tahoilla on tärkeää. Ja 20 vuoden komit- kokemuksen pohjalta valvontakomitea on valmis antamaan panoksensa Olafin ja syyttäjäviraston suhteiden kehittämiselle. Ja viimeinen kohta, jonka haluaisin esittää, koskee poliittisia tai politiikan prioriteetteja tutkinnoissa – komiteassa parlamentin kanssa budjetin suhteen, rahoituskehyksen, mutta muunkin suhteen. Niissä hän budjettiprioriteetit asetaan ja komitealla on jo ollut kantansa, sen kolme ilmaisseet toimielimille viime marraskuussa – ja toistamme kantamme kertomuksessamme. Olafin tässä B on eniten juttuja auki. Ja tämän suhteen olemme suoraan yhteydessä virka tekevään pääjohtajaan ja yksikön johtajiin. Selvittääksemme, miten prioriteetteja asetetaan. Mitä tutkimusten avaamiseen tulee, mitä periaatteeseen tulee, haluamme puhua uuden johtajan kanssa asioiden selvittämiseksi. Ja sitten mitä tu- ja täytyy ajatella Olafin strategia EUn budjetin ja EPPON suhteen. Meidän täytyy selkeyttää prioriteetteja tutkintapolitiikassa. joka kahden vuoden välein. Mä, meidän prioriteettimme ovat nopeasti suoritut tutkimukset. Ja tällaista keskustelua jatkamme myönteisten tulosten saavuttamiseksi. With your permission, Chairman. Jos sopii puheenjohtaja, äh, jäsen Janotavska. Kiitos puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, kiitos kutsusta, mahdollisuudesta. Muutama sana tutkimusten kestosta, mikä saattaa valiokuntaa kiinnostaa. Tutkimusten keston seuranta kuuluu tärkeimpiin valvontakomitean tehtäviin asetuksen mukaan. Tutkimukset pitäisi tehdä jatkuvalla tavalla ja sellaisen ajan kuluessa, jonka täytyy olla oikeasuhtainen suhteessa jutun äh, olosuhteisiin, mikä tarkoittaa, että se ei ole mikään pelkkä tilastokäsite. Kyseessä ovat kuitenkin ihmisten perusoikeudet, joihin tutkimukset vaikuttavat, ja Toisaalta sitten on lainsäädännöllisiä rajoituksia, jotka saattavat vaikuttaa siihen, miten muut viranomaiset tarttuvat oleviin tutkimuksiin. Ei ole järjestelmää, jossa voitaisiin virallisesti vaatia tutkimusten pidentämistä sen kun ne on avattu. Sen vuoksi pääosaston pääjohtajan velvoite on valvontakomitealle raportoida 12 kuukauden jälkeen ja sitten aina kuuden kuukauden jälkeen sillä on elollinen rooli edelleen. Valitettavasti selkeän kun 470 tutkimusraporttia oli analysoitu 2017, niin valvontakomitea teki johtopäätöksen, että useimmien niistä sisältö ei riitä. Sitäkin jopa mahdottomasti tarkistaa ja tutkia syyt sille, että tutkimusta ei ole saatettu loppuun ja mitkä olisivat oikaisukeinot menettelyjen nopeuttamiseen. Koska valvontakomitean tulos vaatii sitä, että Olaf parantaa 12 kuukauden raportointijärjestelmää, ehdottaa kehittää yhteistyössä Olafin kanssa uuden sopivamman mallin, jossa tiedot annetaan. Toinen tavoite on se, että saadaan sopimus aikaan Olafin kanssa raportointimallista, joka perustuisi Olafin oikeudelliseen kehykseen. Ja sitä voivat käyttää sekä komitea valvontatarkoituksiinsa ja sekä pääjohtaja Olafissa tutkimusten keston valvontaa. Toivomme, että asiassa edetään, edistytään uuden pääjohtajan kanssa nopeasti. Kiitos kovasti. And share then the final speaker. Ja viimeinen puhuja, puheenjohtaja, olisi herra Rafael Munoz. Eh, eh, Kiitoksia kovasti, että saamme osallistua tähän Euroopan parlamentin eh, talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Aivan kuten tässä edelliset puhujat sanoivat, ai, Aiemmin tosiaan olen ollut tässä kerran, koska olen ollut mukana vain joulukuun, joulukuusta lähtien. Minä olen ollut vastuussa tästä kertomuksesta, joka liittyy varoihin tässä aivan nopeasti mainitsen sen, mitä täällä on otettu esiin. Nämä kaksi tärkeintä asiaa liittyy ensinnäkin tietokantaan, OCM ja kustannukset ja sitten millainen vaikutus on sillä, että nämä tietojärjestelmän palvelut, nehän ovat aivan er, perustavanlaatuiset, jotta saadaan toimittua, joten käyttäjät eivät ole täysin tyytyväisiä. Toinen aihe on sitten henkilöstö. Olafissa on ähm, valintaprosessin pituusongelmana ja ähm, tässä vaiheessa olisi hyvä, että otetaan käyttöön mekanismeja, jotka auttavat säilyttämään henkilöstöä. Se on paljon tärkeämpää kuin muissa eh, elimissä. Siellä tarvitaan hyvin erityislaatuista henkilöstöä, jolla on erikoisosaamista ja asiantuntijuutta. Eh, ja Tällä tavoin tarvitaan tosiaan yhä enemmän teknistä osaamista myös. Nyt keskustellaan suhteista EPPOon. Meidän näkökulmastamme on tarpeen, että henkilöstö Olafissa juuri suhteissaan EPPOon on hyvin pätevää ja jotta Olaf voi säilyttää riippumattomuutensa, se tarvitsee riittävästi varoja, jotta se voi eh, hoitaa tutkimustehtävänsä, kun se torjuu, eh, torjuu petoksia. Eh, tällä tavoin suhtaudumme myönteisesti eh, hyvään maineeseen. Tällä tavoin saadaan myös parempia tuloksia eh, kuin eh, kuin mitä saadaan muista komission budjetin osioista. Niinpä ei tietenkään pidä Olafille kaikkea antaa eikä, pitää, eikä pyytää mitään. Tietenkin pitää vaatia paljon, koska kaikilla elimillä on jonkinnäköinen valvonta, kuten parlamenttikin valvoo ja tilintarkastustuomioistuin samoin kuin meidän valvontakomiteamme. Pitää vaatia paljon Olafilta, mutta kun puhutaan komiteasta, valvontakomiteasta, niin kuin sanoin jo aikaisemminkin, olen todennut, että eh, nämä eh, viisi eh, valvontakomitean jäsentä me meillä on myös oma tehtävämme omissa maissamme ja me tarvitsemme vahvan sihteeristön, joka tekee töitä meillekin ja henkilöstön, joka on erittäin pätevää. Kiitoksia. Okei, okay. chair, that was our... Kiitos puheenjohtaja. Tässä meidän panoksemme kaikki eivät puhuneet, mutta olemme valmiita vastaamaan mihin tahansa kysymyksiin. Kiitos ensinnäkin kertomuksesta. Se on tärkeä ja mielenkiintoinen. 2017 lausunnot 1 ja 2 ovat myös meille tärkeitä. Meillä ei ole myös mitään sitä vastaan, jos annatte meille lisää lausuntoja, koska te olette tärkeä valvontaelin meille. Ja ainoa valvontaelin Olafissa, joka on. Eli teillä on hyvin erityinen vastuu. Ja Tätä vastuuta haluaisin painottaa, koska uskomme, että valvonta, sillä pitää olla pelotevaikutus ja onkin joka tapauksessa. Ja jos siitä täytyy hyvin huolellisesti ottaa vaari. Kertomuksessa käsittelette monia lausuntoja. Nyt ensimmäinen kysymys, että milloin voidaan odottaa näitä lausuntoja erityisesti tietokonejärjestelmästä tai niistä tapauksista, joita ei avattu 64 tapausta siellä on mainittu. Ensimmäinen kysymykseni, milloin se on tulossa? Ja sitten kun yksityiskohtaisesti tarkastelee kertomusta, niin voi jo sanoa, että on niukkaa edistystä joissakin hyvin tärkeissä asioissa valvontakomitealle, myös meille. Niissä on vain niukkaa edistystä. Olisi tärkeää nyt kysyä teiltä, että miten te näette tämän seurannan miten järjestätte sen myöskin uuden pääjohtajan kanssa tämän seurannan follow-up? Siinä tarvitaan kyllä hyvä, vahvaa sitoumusta ja pääjohtajan puolelta puuttua asioihin, jotka nyt vuosien ajan ovat olleet niin, ettei niihin ole puututtu. Miten tutkimuksia toteutetaan? Miten niitä toteutetaan jatkuvasti? Nämä ovat kaikki tärkeitä tehokkuusasioita virastossa. Tässä kysymykseni teille ja sitten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 me saimme vastaanottaa valvontakomiteaan. Tässä saimme kuulla poliitikoilta ja jopa pääministereiltä olemme saaneet kuulla petoksista tai sellaisista, jotka ovat sekaantuneet petoksiin Euroopan tukien manipulointiin. Monet heistä äh, kyseenalaistavat Olafin äh, oikeutuksen. Olen tyytyväinen, ettei Olaf pelkää pääministereitä, eikä se pelkää sanoa selkeästi asioita, jos kyseessä on petos, vaikka siinä mukana, tutkimuksessa mukana olisikin pääministeri. Äh, aika paljon puhuttiin tässä avoimuudesta Ähm, haluaisin kysyä näistä ensimmäisistä ja viimeisistä sivuista. Miten äh, ne voitaisiin julkaista? Voitaisiinko ne julkaista? Ei, tuskin siinä mitään äh, rikotaan. Jos haluamme parantaa luottamusta Euroopan instituutioihin, niin äh, meidän pitää kannata, pitäisi toimia näin pitäisi viestiä paremmin Olafin tutkimusten äh, johtopäätöksistä. Äh, mitä te olette mieltä? Voisiko se lisätä luottamusta Olafiin, joka on hyvin ammattimainen elin? Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten herra Mulder. Kiitos puheenjohtaja avaan kysymyksen, koska tulokset saapuvat, koska voitte odottaa raportteja suoraan sanoen. Meillä on ongelmia sihteeristä miehittämisessä. Siellä on joukko tyhjiä työpaikkoja. Hartamme, miten voimme ratkaista tämän. Näillä näkymin meillä on tällä hetkellä lokakuussa komission henkilöstön johtajan kanssa ja komissio, no, Olafin johdon kanssa tämä ratkaisu, mutta annamme ja meidän täytyy antaa uudelle Olafin pääjohtajalle aikaa perehtyä se. Näillä näkymissä olisi mahdollista vuoden lopulla ensi vuoden alussa. Ja mitä tulee sitten kaikkiin parannuksiin, olemme samaa mieltä. olemme maininneet prosessitakuut, tutkinnan kesto, äh, juttujen onnistumisaste jäsenmaissa, menettelyjen kehittäminen, jotta paremmin ymmärtäisimme, miten asiat etenevät ja me, että me olisi enää niin riippuvaisia tapauskohtaista tiedosta, vaan meillä olisi rakenteen, jonka puitteissa olemme raportteita teillä aina kun tarvitaan. Mm, mm, koska näin käy, täytyy sanoa, että nyky, nykyisessä vuosikertomuksessa sanomme, että me kehitämme tämän raportteen ja, ja ensi kerralla raportoimme, mikä tulos on ollut. Kehitämme tätä vuoden varrella. Strakowski, äänsikö nimen oikein? Kakkuun suosio on siinä, kuinka paljon sitä syödään. Eli kuinka paljon jäsenvaltiot omaksuvat suosituksia. Monet ovat sanoneet, minä en voi sanoa jota tai jäätä, mutta on sanottu, että nämä prosentit ovat aika alhaisia ja kyse on Olafin maineesta silloin. Niin Täytä miettiä, mistä parantaa, mutta miten en sano vielä. Mutta se on yksi tämän vuoden fokus, tästä jos teidät, ensi, teidät valitaan, toivoisimme voivamme kertoa teille tuloksista. Ja Peter Clement haluaisi myös puhua. Yes, to the question of Mr. Zdechowski. Herra Zdechowskin kysymykseen kyllä. Puhun nyt poikkeuksellisesti englantia, vaikka olisikin mahdollisuus puhua tsekkiä. On useita esteitä pelkäänpä tässä ehdotuksessa, vaikka en ole varma, että suunnattiinko se parlamentille vai valvontakomitealle tai Olafille. Ensinnäkin on nyt odotettavissa suoritusten jälkeen tutkimuksia Ja jos olisi paljon avoimuutta, viedään mihin kohdennetaan, niin voisivat jopa estää, haitata tutkimuksia. No toiseksi, tietosuoja-asetus. Ja nykyjärjestelmässä täytyy kaikkien sen kanssa painiskella. On myös yleisiä esteitä, jotka ovat yhteisiä kaikissa tutkimuksissa, hallinnollisissa tutkimuksissa, menettelyissä, mahdolliset taloudelliset tappiot, joita kaupalliset toimijat, yksilöt voivat äh, vaatia sitten, jos raportissa nimi julkaistaan. Ja tietysti perusoikeuksien suoja sekä uhreille että kyseisille henkilöille. Tietysti asiasta on hyvä keskustella koska jos on epäilys petoksesta, niin se jotain tarkoittaa. Mutta lopullinen lausunto siitä, että teko on petos, siis rikos, niin vain tuomioistuin voi se julistaa. Sen vuoksi tietoja ei julkaista. Pahoittelen. Ich möchte Herrn Eilert noch... Haluaisin ottaa puheenvuoron vielä herra Eilertille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Uh, all I... Kiitoksia. Halusin uh, sanoa vain, että olen erittäin kiitollinen valvontakomitealle erinomaisesta yhteistyöstä, jota meillä on ollut jokaisessa kokouksessa on ollut mahdollisuus käydä ja sanoa, mitä haluan heille sanoa. Olemme käyneet rakentavaa vuoropuhelua ja näin paremmin olemme ymmärtäneet, mitä kukin tarvitsee ja mitä mielessä on. Me emme ehdota, että julkaistaisiin vastausta tähän vuosikertomukseen. He ovat tarkistaneet faktat etukäteen ja näin ollen me huomioimme sen, mitä he sanovat. Täällä on useita alueita, joilla teemme yhteistyötä tai aiomme tehdä yhteistyötä heti, kun se onnistuu resurssien puitteissa. Ja olen aivan varma, että edistystä tapahtuu kaikissa näissä alueissa. Kiitoksia kovasti. Vielen herzlichen Dank. Kiitos. Tämän kohdan lopussa haluaisin kiittää yhteistyöstä, tarttua tilaisuuteen, kiittää yhteistyötä. Viimeisen 10-15 vuoden aikana on ollut, meillä on ollut ilo olla tässä roolissa täällä yhteistyössä kanssa. Niin kaikkea parasta teille ja toivon, että olette edelleen virkeä ja terve ja käytätte ajan nyt hyväksi, joka teillä on edessänne. Niin, olkaa hyvä. Minä kiitän teitä myös, rouva puheenjohtaja. Kiitos, tämä oli ystävällistä. Olaf ja Eppo teemasta vielä seuraava. Kysehän ei ole siitä, että onko joku Eppoa vastaan tai puolesta, Olafia vastaan tai puolesta. Täytyy saada aikaan sellainen rakenne, joka todellakin tekee, että se voidaan se työ tehdä, johon ne on perustettu. Kun ajatellaan näitä valtakomitean lausuntoja tietysti odotamme kerran asti, jotka meillä ovat hyödyksi, niin ne suuntautuvat myös tähän. Ei voi olla kyse siitä, että, että kaivaudutaan juoksuhautoihin ikään kuin ja lähdetään asemasotaan. Se ei ole minua miellyttänyt tämä piirre tässä aamun keskustelussa. Tässä voidaan, mennään kyllä pieleen, jos näin tapahtuu. Molemmilla elimillä on oma paikkansa, erityinen paikkansa, ja ei ole mitään syytä siihen, että äh, kiistellään tässä, kun mandaatit ovat kuitenkin erilaiset. Ja todellakin täytyy nyt tehdä sitä, mitä ranskalaiset nimittävät ysinäkäisiksi, että luodaan suuria ongelmia tässä. Nyt kokous on lopussa. Haluan teille toivottaa kaikille hyvää lomaa. Kolmas lokakuuta tapaamme uudestaan mielellään. Sitten Länsi-Palkkanin kollegat, haluan hyvästellä teidät. Mielestäni eilen oli menestyksekäs iltapäivä. Yritämme kyllä tehdä tällaista uudestaankin joka tapauksessa ja kuulla teitä, mitä teillä on meille sanottavaa, mikä teillä on sydämellä. Kaikkia hyvää, hyvää kotimatkaa. Ja haluaisin pyytää teitä kaikkia nyt sitten lähtemään salista mahdollisimman nopeasti, kun meillä on vielä koordinaattorinen kokous. Kokous on päättynyt.